No niin, menemme nyt aiheeseen. Yhteinen Erasmus, tai siis esityslistassa lukee vielä yhteinen Erasmus. Tämä nyt oli komission ehdotus ja siinä täytyy lukea niin, jotta me tiedämme, mitä me haluamme muuttaa marraskuussa 2012 me täällä valiokunnassa äänestimme tästä mietinnöstä ja sitten joulukuussa annoimme neuvottelutiimille, jonka puheenjohtaja oli mandaatin neuvotteluihin neuvoston kanssa. Minä olin äh, valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijänä tässä mukana. Varjoesittelijänä oli Katarina Nevedelova, äh, Morten Logegard, Menarap Atu Marika Sinverja ja Emma McClarkin. Olen yrittänyt läheisessä yhteistyössä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa saada aikaan hyvän kompromissin. Me aloitimme Irlannin puheenjohtajuuskauden aikana. Silloin järjestettiin trilogit neuvostokomission kanssa ja 26. kesäkuuta ne päätettiin, kun Koreper hyväksyi tämän neuvottelutuloksen. Ja viime viikolla saimme kirjeen herra Arunos Suunasilta, joka on äh, puheen, tämän äh, puheenjohtaja ja teillä on tuo kirje No Siinä neuvosto vahvistaa, että se tulee hyväksymään parlamentin kannan, jos parlamentti hyväksyy tämän öö, omana kantanaan ensimmäisessä käsittelyssä. Jos me siis äänestämme ensi viikolla Strasbourgissa, tähän ei tehdä tarkistuksia, tästä äänestetään vain kyllä tai ei, koska mehän nyt jo kuukausia olemme neuvotelleet ja olemme nyt päässeet kompromissiin. Tästä paperista haluaisin vain sanoa, että meidän silmissämme tämä on järkevä yhdistelmä yksittäisiä ohjelmia – ja se huomioi kuitenkin nämä eri ähm, osien äh, erityispiirteet. Kuten muistatte, teille on kirjoitettu, ettei sekään onnistu, että kaikki laitetaan yhden katon alle tämän Erasmus ähm, yhteen Erasmus-ohjelman alle, vaan Comenius, Grundvik, Erasmus ja tietenkin nuorisohjelma on huomioitava erikseen. Niillähän on kaikilla oma asiakaskunta, vaikka kaikki eivät ehkä Euroopassa tiedäkään tarkkaan, mitä Comenius tarkoittaa yhtä lailla kuin mitä Erasmus tarkoittaa. Ne, joita tämä koskee, kyllä tietävät, mistä on kyse. Siksipä olemme mielestäni saavuttaneet hyvän tuloksen ja monille teistä oli tärkeää, tai meille kaikille oli tärkeää, että nuorisoliikkeellä saa oman budjettikohtansa ja paikkansa sieltä ihan äh, muodolliset äh, äh, koulutus on meille yhtä tärkeää kuin epävirallinen koulutus. Ja meidän piti kesällä nyt taistella sen puolesta, että se mitä me saimme kolmikantaneuvotteluissa, erillinen budjetti nuoriso että se ei katoa ja sen me saavutimme. Ja kollega Lokegaard budjettivaliokunnasta oli tässä erittäin hyödyllinen. Niin tämä menee ohjelma vuodesta 2014 vuoteen 2020 ja budjetti on tyydyttävä. Me saimme 47 prosentin korotuksen. En tiedä, voisiko jossain muissa kohdin tätä pitää epätyydyttävänä, mutta tietenkin tämä korotus on korotusta vähäiseen budjettiin. Se on kuitenkin melkein puolet enemmän kuin aikaisemmin. Mielestäni se on ihan siedettävää ja voimme sillä jotain saavuttaa. Nyt haluan muistuttaa teitä siitä, että meillä on 14,774 miljardin äm, budjettipuitteisto. Tässä ohjelmassa on yksi kiistanalainen kohti. Monista muista asioista olimme samaa mieltä. Olimme neuvostoa vastaan, joskus komissiotakin vastaan, mutta yhdessä asiassa meidänkin kesken oli ongelmia ja siinä oli kysymys näistä maisterin tutkinnoista lainan, että niitä voitaisiin rahoittaa lainalla. Ja jotkut halusi, olivat tässä hyvin varovaisia. Loppujen lopuksi pääsimme kuitenkin siihen tulokseen, että meidän pitäisi antaa sille liian suurta summaa ja sitten ohjelman puolen välin jälkeen meidän pitäisi tarkistaa, kannattiko tämä, äh, tehdä tämä tarjous opiskelijoilla, että he äh, opintolainan kautta pystyisivät rahoittamaan kokonaisen maisterin tutkinnon ulkomailla. Äh, loppujen lopuksi me äänestimme kaikki puolesta myös siksi, koska mehän teimme tämän lainan takausin maksun helpommaksi. Ja tämähän ei korvaa mitään. Tämä on vain uusi tarjous niille, jotka sitä haluavat hyödyntää. Äh, kiitän vielä kaikkia varjoesittelijöitä ja vielä kerran voin sanoa, että tämä on hyvä kompromissi ja se tuo edistystä komission alkuperäiseen esitykseen. Myös siksi, koska siitä on tehty käyttäjäystävällisempää helpommin ymmärrettävää. Nyt siitä löytää sen, mitä etsii. Aluksi minä en löytänyt sitä, mitä etsin, mutta nyt tämäkin asia on ratkaistu. Kiitän siis vielä kerran komissiotakin heidän halukkuudestaan osallistua. Neuvosto olen useasti kiittänytkin. Neuvosto ei olekaan ilmeisesti täällä. Onko se täällä? Mm. Hyvä, olen iloinen siis, että olette täällä. Ja kiitoksia vielä kaikille ja Toivon, että tämä ohjelma saa samaa vastakaikua kuin menneinä vuosina. Se tarkoittaa sitä, että käytämme aina kaikki määrärahat. Me olemme yksi niistä ohjelmista, joista ei jää koskaan määrärahoja yli, ja siksi onkin harmi, jos edellisenä vuosina sanottiin, että Erasmukselle ei ole rahaa. Erasmukselle pitää aina olla rahaa, koska me tiedämme, mitä meillä on, niin emmekä koskaan käytä enempää kuin saamme määrärahoja käyttää ja siksi määrärahoja pitää olla ja jos joku on tässä toiminut väärin, niin sitten hän on varmaan siinä saa syyttää itseään ja syypäitä on etsittävä muualta. Haluaako joku muu osapuoli jotka on osallistunut kolmikantaneuvotteluihin, puhua. Ei, no, kaikki ovat tyytyväisiä. Sitä voimme äänestää. Halusitko sinä vielä sanoa jotain? Jos vielä jotain haluaa sanoa, niin nyt voit sen tehdä. No, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Doris. Olemme tosiaankin saaneet aikaan aika paljon parannuksia. Se on aivan kiistämätöntä. Esimerkiksi näiden ohjelmien tunnistettavuus on säilynyt. Vihreiden puolesta haluan kuitenkin vielä sanoa, että me kannatamme tätä ohjelmaa äänestämisen puolesta, sillä mielestäni niin olemme saaneet aika hyvän kompromissin. Kahta asiaa kuitenkin kritisoimme. Ensinnäkin sitä, missä määrin oppisopimuskoulutettavat tulevat mukaan Erasmus-ohjelmaan. Meidän mielestämme heitä olisi voinut ottaa paremmin huomioon. Ja vaikka tuossa rahoituksessa tapahtui parannuksia, niin taso ei vieläkään ole se, mitä olisimme toivoneet. Ja tätä sitten monivuotisen rahoituskehyksen äänestyksen yhteydessä pidämme esillä. Kiitos. Jos ei kukaan muu sano enää mitään, niin lisäisin vielä, että Leonardo-ohjelma, oppisopimuskoulutettavien ohjelma, siis ei ole laajentunut kovinkaan paljon. Se on nyt 25 prosenttia kokonaisuudesta siitä syystä, että nyt osat näistä toimista, jotka aiemmin kuuluivat Leonardoon, siirtyvät sosiaalirahaston EFSn alaisuuteen. Jos näin ei olisi ollut, niin olisimme vaatineet siihen lisää rahaa, mutta sekä komissio että neuvosto sanoivat, että oppisopimuskoulutuksen ulkopuoliset asiat, jotka oikeastaan liittyvät enemmänkin työllisyysasioihin ja työttömyyteen, niin ne ovat oikeastaan sellaisia menoja, jotka kuuluvat sitten sosiaalirahaston alaisuuteen ja tätä panostusta sitten vahvistetaan jatkossa. Tämän halusin sanoa. Ja jos se nyt... No, Roa Frän. Täytyy vain huomioida, että jäsenvaltiot ohjelmissaan äh, sosiaalirahastoissa myös huomioivat tämän operitonnollisissa ohjelmissa, koska muuten rahat sitten jäävät taas käyttämättä. Ja se äh, on oikein hyvä, ja kun tässä nyt saksalaisena keskenämme puhumme, niin voin sanoa, että hallitusneuvotteluissa äh, tästä vaadimme, ja minä nyt olen äh, yhdessä ryhmässä mukana ja me tulemme kyllä vaatimaan, että nämä asiat otetaan vakavasti eikä mm, ole vain sanahelinää. No niin, sitten voimme varmaan äänestää. Äänestys alkaa. Eikö se toimi? Äänestys päättyy. No niin. Sinä kannatat ja Marikekin kannattaa. Sitten meillä on 19 plus 2, 21 puolesta. Kukaan ei vastusta ja yksi äänestää tyhjää. Sydämelliset kiitokset ja olemme mielestäni, olemme mielestäni tehneet hyvää työtä.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 Okay. So, wir kommen jetzt zu Creative Europe. Ja sitten tulemme tähän Luova Eurooppa-ohjelmaan 18. joulukuuta 2012 kulttuurivaliokunta loi neuvottelutiimin näiden neuvottelujen aloittamiseksi. Meidän kollegamme Silvia Kosta oli esittelijänä. Meillä oli varjoesittelijän Jean-Marie Cavada, Marie Tirchak, Helga Tryppel, Lothar Biski, joka valitettavasti on kuollut, ja Menek Begalski, minä itse olin neuvottelutiimin johtaja ja kolmikantaneuvotteluissa Irlannin ja Tietuan puheenjohtaja valtion kanssa teimme yhteistyötä. Ja nyt 17. syyskuuta 2013 saimme sopimuksen. Mielelläni antaisin nyt Silvia Kostalle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän äh, teitä aktiivista yhteistyöstä tässä neuvottelussa. Tässä neuvottelussa on otettu huomioon paljon parlamentin pyyntöjä ja toiveita. Kiitän varjoesittelijöitä heidän panoksestaan, myöskin kiistoista, joita meillä on ollut, mutta se on vain rikkaus. Kiitän myös sihteeristöä kärsivällisyydestä uskon, että tämä ohjelma, joka asettaa luovuuden, kulttuurin ja audiovisuaalisen alan enemmän Eurooppa 2020 ohjelman keskiöön, myöskin mitä tulee kasvuun ja inhimillisten resurssien kehittämiseen ja myöskin älykkääseen kasvuun, niin mielestäni olemme tehneet tässä edistysaskeleen. Euroopan parlamentin panos on ollut tärkeä. Olemme kuulleet useita sidosryhmiä, kulttuuriinstituutteja, kollegoja, audiovisuaalista maailmaa, kulttuuriperintöä ja vaalivia ja kansalaisjärjestöjä. Ja tällä tavoin olemme rikastuttaneet tätä tekstiä. Haluan nostaa esiin vain kolme asiaa. Olemme huomioineet paremmin luovuus- ja mediaohjelmien erityispiirteitä. Olemme ylläpitäneet ajatuksen tästä innovatiivisesta ehdotuksesta ja tästä takurahastosta lainoille, mutta olemme määritelleet sen toiminnan paljon paremmin. Olemme erityisesti korostaneet kahta asiaa, nimittäin kulttuuriperinnön vaalimista sekä materiaalisen että immateriaalisen kulttuuriperinnön, jota ei ollut laisinkaan mainittu tekstistä, ja sitten mm, myöskin kulttuurisen sosiaalisen vuoropuhelun, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamista ja myöskin artistien liikkuvuutta olemme halunneet vahvistaa. Minua äh, harmittaa se, että huolimatta ponnisteluistamme äh, budjettia on leikattu äh, vähemmän kuin aluksi pelättiin, mutta kuitenkin sitä on leikattu. Erasmus-ohjelmalla oli jo alusta asti varsin suuri budjetti, tämä oli komission strateginen valinta. Kuitenkin budjettia on korotettu siis noin 10 prosentilla. Haluaisin muistuttaa eräästä asiasta. Yhdessä muiden valiokuntien kanssa ja horisontti 2020 ja rakennerahastoissa ei mainittu kulttuuria laisinkaan. Me nyt onnistuimme sitä näissä erittäin tärkeissä rahastoissa olemme huomioineet kulttuurin ja myöskin kulttuuriperinnön. Sanon tämän vain, koska tässä puhumme esimerkiksi rakennerahastojen tuesta ja voimme antaa tässä, huomioida tässä jäsenvaltioiden äh, kanssa synergia, saatavan synergiaefektin. Äh, tässä komissio ei ollut huomioinut äh, asiaa tarvittavasti, mutta parlamentti paransi tilannetta. Tämä johtuu siitä, että kollegat ovat olleet solidaarisia ja ymmärtäneet asian ja tehneet hyvää työtä ja aluksi me olimme hiukan hämmentyneitä, erityisesti audiovisuaalinen ala on ollut hyvin hämmentynyt tästä tekstistä. Myöskin uudet tiedotusvälineet pystyvät nyt hyödyntämään näitä rahastoja. Tämä on erittäin tyydyttävää. Haluaisin kiittää kaikkia ja pyytäisin, että tukisitte tätä tekstiä, joka on erittäin pitkän ja vaivalloisen työn takana ollut. Kiitoksia. Silvia. Kiitos Silvia. 16. lokakuuta saimme Koreperin puheenjohtajalta lähettiläs Davin Chunesilta kirjeen, Arunas Vinchunasilta kirjeen, jossa lähettiläs vahvistaa sen, että jos marraskuussa hyväksymme tämän tekstin, joka kolmen toimielimen yhteistyössä on syntynyt, äänestämme siis sen puolesta eikä siihen tehdä muutoksia, niin silloin se sellaisenaan todella pannaan täytäntöön ja viedään eteenpäin. Kiitän Silviaa ja varjoesittelijöitä, sillä ei ollut todellakaan helppo päästä tästä bisneslähtöisestä ohjelmasta eteenpäin ja lisätä siihen kulttuuripainotusta. Silvia ja kumppanit ovat onnistuneet tässä oikein hyvin. Ja kollega Helga, olepa hyvä. Tässäkin haluaisin meidän näkökulmastamme kommentoida, että todellakin olemme saaneet aikaa joitakin kompromisseja ja tämän ohjelman puhtaan taloudellinen lähtökohta on nyt korjattu ja siinä on nyt tilaa myös kansalaisjärjestöille ja pienille kulttuurihankkeille, jotka pystyvät hyödyntämään tätä ohjelmaa nyt. Kritisoimme jälleen budjettia, emme pidä sitä riittävänä mutta koska olemme saaneet aikaan edistystä äänestämisen puolesta, mutta tämä asia otetaan sitten rahoituskehyksen yhteydessä esille jälleen. Kiitos. Niin, kiitoksia. Koska täällä on niin paljon kuulijoita, niin halusin vielä sanoa, että kummatkin ohjelmat, erityisesti tämä kulttuuriohjelma, eivät ole mitään harmonisoituja Euroopan unionin ohjelmia, vaan ne ovat ohjelmia, jotka antavat meille mahdollisuuden antaa eurooppalaista lisäarvoa kansalaisille toimille. Me emme siis tässä harjoita mitään Saksan tai Ranskan tai Viron kulttuuripolitiikkaa, vaan me yritämme tuoda yhteisiä ajatuksia eteenpäin kulttuuriin kulttuuriperintöä eteenpäin, ähm, nostaa esiin kansallisia identiteettejä. Tämä on äh, näiden ohjelmien tarkoitus. Meidän täytyy siis tietää, että tähän ei nyt äh, saada niin paljon määrärahoja kuin esimerkiksi maatalouspolitiikkaan. Maatalouspolitiikka on selkeästi yhteisöllistä äh, politiikkaa, sinne ei mene kansallista määrärahoja. Tällä alalla tilanne on eri ähm, tämä on vain sanottava, koska sanotaan, että maatalouteen ei pitäisi käyttää niin paljon määrärahoja kulttuuriin näin vähän. Näitä ei voi verrata toisiinsa, koska toinen on pelkästään eurooppalaista politiikkaa, toinen taas on tällaista eurooppalaista lisäarvoa. Tietenkin me voisimme saada enemmän määrärahoja. Minäkin olisin mielelläni halunnut lisää rahaa, mutta jos neuvosto ei halua, niin se ei halua. Ja siksipä olen ihan kiitollinen, jos meillä on nyt tämä mm, noin kahdeksan prosentin korotus tässä. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? ei näytä olevan. Sitten äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta. Ää, Marike. Hyvä. 20 plus sinä, 21 puolesta, ei kukaan vastaan ja yksi tyhjä ääni. Sitten sydämelliset kiitokset. Ja nyt pyytäisin, etteivät kaikki juoksisi täältä pois, koska minä nyt haluaisin sanoa vielä jotain Lux-palkinnosta. Se on mielenkiintoista. Neiti McLaughlin, tässä on kyse sinun brittielokuvastasi. Istu nyt sinne viideksi minuutiksi. Der Lux-Preis. Ich bitte wirklich einen Moment dazu bleiben Five minutes. No pyytäisin nyt, että viisi minuuttia olisitte täällä. Niin. Tänään aloitamme Lux-palkintokilpailun. Tämä on seitsemäs kerta. Meillä on kolme erilaista elokuvaa ja siinä voidaan katsoa erittäin mielenkiintoisia aiheita ja nostaa esiin eurooppalaisia ajatuksia ja ongelmia. Meillä on ensimmäistä kertaa kaksi naispuolista ohjaajaa. Tässä olemme erittäin ylpeitä. Emme tehneet tätä mitenkään äh, tarkoituksella, mutta äh, näin kävi. Ja äh, olen iloinen siitä, että meillä on ensimmäistä kertaa täällä britti Siksi pyysin, että Emma jää tänne kolme elokuvaa. Ensimmäinen on Miele Valeria Golinolta Italiasta ja Ranskasta. Toisen nimi on Uh, The Broken Circle Breakdown uh, Felix van Gröningeniltä Belgiasta ja sitten The Selfish Giant on kolmas Clio Barnanilta yhdistyneestä kuningaskunnasta. Voin sanoa teille, että näillä elokuvilla on merkitystä maailman näyttämyltä. Hassua on se, että me ne valitsimme ennen kuin sen tiesimme, tai siis tuomaristo ne valitsi, ja nyt on eri mahdollisuuksia katsoa nämä elokuvat. 5. marraskuuta-10. joulukuuta teillä on mahdollisuus katsoa nämä tilausvideona. Kirjoittakaa Luksihteeristölle ja pyytäkää tällainen oma henkilökohtainen koodinne, jolla voitte sitten katsoa nämä elokuvat, missä ikinä teillä on nettiyhteys kotona tai täällä, niin tarvitset tuon koodin, niin sitten voitte nähdä nuo kolme elokuvaa. Ja hyvät kollegat, nämä kolme elokuvaa on tekstitetty 24 kielellä ei nyt kerrallaan, muuten elokuvasta ei näe mitään, mutta voitte siis pyytää nämä kielet. 24 kieltä, kaikissa kolmessa elokuvassa siis tekstitykset 24 kielellä. Ja sitten tällä viikolla Bosarissa meillä on kaksi erityisnäytöstä ja se, 7. marraskuuta ja 13. marraskuuta, jos on tällä paikalla, voi käydä katsomassa elokuvat Bosarissa. Se on hieno ympäristö ja myös täällä talossa, en nyt muista milloin Milloin nämä näytökset täällä kolmannessa kerroksessa alkavat? No, 25. päivä. 25. marraskuuta alkavat äm, nämä näytökset siellä, missä tuo Voxbox on. Äh, ne menevät sitten joulukuun alkuun asti, eh, siis pari viikkoa vain nämä elokuvat. Ja kun teillä on nämä lehtiset, ohjelmalehtiset, niin sieltä näette, milloin nämä elokuvat näytetään. Ja tärkeää on se, että joka elokuvasta saatte omalla kielellänne tällainen eh, sen kuvauksen sisällöstä. Se on varmasti mielenkiintoista, jotta jo etukäteen tietää, mitä siellä kannattaa odottaa. Tämä on erittäin hyvin tehdä ja halua, tehty ja haluaisin Marisella ja Jenrihiä, jotka eivät ole paikalla, ei kun tuolla ulkona he ovatkin, onnitella tästä. He ovat tämän aivan hienosti tehneet ja nämä elokuvaviikot ovat käynnistyneet hienosti koko Euroopan unionissa kollega kameravert oli eilen Kölnissä, jossa se alkoi. Minä ensi viikolla olen Münchenissä ja Berliinissä ja olen siellä yhdessä muiden kollegojen kanssa. Ja kollegat saavat nyt myös nämä kolme CD, tai ei teidän tarvitsekaan tilata niitä sitten. Ja sitten meillä on Zagrebissa Meillä oli Zagrebissa jo Lux eh, elokuvapäivät, Thessalonikissa edustaja Paljadelli on siellä, Sevillassa on eurooppalainen eh, elokuvafestivaali ja siellä nämä elokuvat näytetään. Eh, Viinin Viennaalissa tämä näytetään myös. Tämä oli erittäin hieno ajoitus, joka syntyi seitsemän vuotta sitten ja joka elokuva maailmassa ja elokuvien ystävien parissa on ähm, äh, lisännyt meidän näkyvyyttämme. Jos on ollut jollain elokuvafestivaalilla Venetsiassa tai Kannissa, niin Lux-palkinto siellä kyllä tunnetaan, se on erittäin kiinnostava ja se antaa parlamentin valtuuskunnille pääkaupungeissa mahdollisuuden keskustella ihmisten kanssa, joiden kanssa eivät yleensä pysty keskustelemaan. Jos he haluavat puhua maatalouspolitiikasta tai ympäristöpolitiikasta, niin tulevat aina samat ihmiset paikalle, mutta jos näyttää elokuvia, niin sitten paikalle tulevat ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita näistä elokuvista. Ja kaikissa näissä elokuvanäytöksissä meillä on sitten mahdollisuus äänestää. Äänestyt eivät liity mitenkään meidän äänestykseemme, joka meidän sitten on tehtävä, kun haluamme valita voittajan joulukuussa. Me äänestämme sitten, kun olemme nähneet nämä elokuvat. Saatte kaikki tiedot asiakirjoissanne mutta annamme katsojille myös mahdollisuuden äänestää. Se voi tehdä myös netin kautta. Me yritämme tällä tavoin ylläpitää yhteyttä katsojiin seuraavaan vuoteen asti, kunnes taas palkitaan seuraavat. Ja Kalvivaarissa me annamme mahdollisuuden niille, jotka ovat olleet mukana, olla sitten paikalla elokuvafestivaaleilla. Lux-palkinto on äh, nyt äh, herättänyt niin paljon kiinnostusta, että tuskin budjettivaliokuntakaan enää äh, meille asettaa kapuloita rattaisiin, vaan tämä on kommunikaatioväline ja meillä on mahdollisuus nyt esitellä parlamenttia tavalla, jolla emme yleensä sitä pysty esittelemään. Ja 11. joulukuuta, kun tämä palkinto sitten jaetaan parlamentissa, kun olemme äänestäneet kaikki elokuvathan on tekstitetty ja voittaja saa sitten myös tällaisen, tekstityks, tällaisen version sokeille ja sitten myös tiedotustilaisuuden ja nyt pyytäisin, että otatte aikaa tätä tiedotustilaisuutta varten, koska sinne tulee hyvin tunnettuja henkilöitä elokuvamaailmasta tulevat paikalle. Venetsian Biennalen johtaja Rova Kaila Artesta tulee, koska Arte haluaa meitä tukea tämän Lux-palkinnon kanssa. Joten meillä on nyt mahdollisuus esitellä tätä parlamenttia ja antaa sille vaikutelma, uudenlainen vaikutelma tässä. Ei mitenkään tuhlata rahaa, vaan käytämme omaa rahamme, jotta äm, ihmiset kiinnostuisivat aiheista, jotka vaikuttavat meidän ö, työhömme. Ö, esimerkiksi ö, Meillä on ollut elokuvia, joissa on käsitelty turvapaikka-asioita tai kunniamurhaa. Nämä elokuvat ovat erittäin tärkeitä, jotta meidänkin silmämme avautuisivat ongelmille, joita löytyy Euroopan unionista. Tässä ovat nämä kolme esitettä, joissa voi lukea kaiken tästä elokuvasta. Paikalla olevat mepit saavat tämän DVDn ja Muuten voitte joko tilata itsellenne tämän DVDn tai sitten voitte pyytää tällaista tilausvideota, saatte sitten internetkoodit ja sitten te ette tarvitse tätä DVDtä. Ja joka vuosi, kun esittelemme nämä elokuvat Venetsiassa ensimmäistä kertaa, nämä kolme ehdotettua elokuvaa, niin sitten yhdessä Eurooppa Sineman ja Venetsiapäivien kanssa lähetämme Äh, kutsun 28 nuorelle 28 äh, äh, valtiosta, siis elokuvien ystäviä jotka tulevat paikalle, jotka ovat viikon yhdessä Venetsiassa, voivat nähdä kaikki elokuvat Biennaalella, äh, voivat keskustella, voivat ystävystyä 28. Missä sitä muuten tapaa 28 eri kansallisuutta viikon ajan ja voi keskustella heidän kanssaan ja ystävystyä? Tällä äh, kertaa kertaa kroatialaiset olivat ensimmäistä kertaa mukana. Nyt annamme mahdollisuuden näille nuorille ja tekevätkin jotain. He bloggaavat, he bloggaavat koko vuoden. He ovat myös tehneet pikkuelokuvia, tällaisia minuutin pituisia elokuvia. Ja joka kerta kun elokuva osoitet, äh, näytetään, niin silloin näytämme myös tällaisen pikkuelokuvan, äh, koska se antaa äh, näkemyksen siitä, millainen ilmapiiri näiden 28 nuoren joukossa on ollut. Minä olin Biennallella Berliinissä kaksi vuotta sitten ja sitten eräs nuori mies minua vähän töytäisi ja kysyi, että hei, olet Oletko äh, Doris Pakeminen sanoi, että olen. Ja hän sanoi, että minä olen yksi näistä 27. Ja hän sanoi, että he ovat äh, tulleet Biennallelle. Äh, heitä on neljä. He ovat tulleet peukalokyydillä mm, ympäri Eurooppaa. Ja haluaisin vielä mainita tämän ehdotuksen kollegamme Onesta, vihreiden kollega, on tätä ehdottanut ja hän tarvitsi tukea vähän muilta painostusryhmiltä, koska muuten me emme olisi voineet pitää, ylläpitää tätä hienoa tapahtumaa seitsemän vuoden ajan. No niin, pyytäisin, että myöskin tätä tilausvideota käydätte. Nyt kaksi ovat pyytäneet puheenvuoron, Boris ja Pietro Jakavara. Chcę podziękować za taką wielką promocję przez panią przewodniczącą tej nagrody Lux Prize. Kiitoksia. Kiittäisin todella siitä, että niin voimakkaasti puolustatte tätä palkintoa. Minä olen itse ollut esittelijänä elokuva mietinnöissä ja monissa maissahan on sellainen tilanne Saksassa ja Puolassa esimerkiksi, että Euroopan parlamentti mainostaa, edistää näitä elokuvia ja olen tavannut nuoria ihmisiä, jotka todella ovat niiden kautta keskustelleet Euroopan ongelmista ja tätä toimintaa pitää ilman muuta vahvistaa. Saksassa ja Puolassa tällaista jo tapahtuu ja nimenomaan parlamentin tiedotustoimistot näissä maissa edistävät tätä vuoropuhelua. Ja eurooppalaiset teatter, elokuvateatterit voivat nykyistä paremmin nostaa eurooppalaisia elokuvia esille muuallakin. Euh, Halusin lisätä vielä yhden tiedon tähän keskusteluun kollegoit ja teidän hyödyksenne. Lux-palkinnon yhteydessä Ranskassa äh, meillä on kansalaisjärjestö, joka tukee totta kai Euroopan rakentamista. Tällaisia on myös Italiassa, Saksassa ja muualla. Ranskassa minä itse olen tämän järjestön johdossa ja olemme päättäneet toteuttaa 20, noin 20 ranskalaisessa kaupungissa tapahtuman. Eli jos tekijät nyt antavat oikeudet käyttöömme, niin Lillissä, Kaunissa, Montpellierissä ja niin edelleen Pariisissakin vuoden aikana esittelemme näitä Lux-elokuvia, jos nyt oikeudet esityksiin saadaan Nämä ovat ilmaisia esityksiä ranskalaisissa kaupungeissa. Toteutamme tämän tapahtuman. Esittelemme elokuvia, jotka esittelevät eurooppalaisia teemoja. Tämä on tervetullut tapahtuma. Io anche voglio ringraziare naturalmente Doris Pack. Niin, minäkin haluan kiittää Doris Packia hänen sitoumuksestaan ja koskapa minä osallistuin sekä Karovivaarin että Venetsian tapahtumiin, niin tämä aloite on kasvanut viime vuosina. Nuorten elokuvan ystävien osallistuminen on vakavampaakin, koska joka vuosi tulee 28 uutta ihmistä, jotka kertovat asiasta ikäisilleen ja tämä on kyllä erittäin merkittävä. Haluaisin myös sanoa, että on tärkeää se, että että viime vuodesta lähtien on otettu mukaan ähm, paremmin äh, Euroopan parlamentin äh, tiedotustoimistot, paikalliset tiedotustoimistot ja Roomassa ensi kuukausina varmasti äh, Maksissa modernin taiteen museossa ja elokuva talossa esitellään näitä eh, elokuvia. Tämä on kyllä erittäin strateginen ja merkittävä hanke. Silvia was always with me when we were in Venice. Unohdin, että Silvia on todellakin ollut tuolla Venetsiassa kanssani, kun olemme puhuneet näiden nuorten kanssa. Asun lähellä Venetsiaa, joten pääsi sinne hyvin ja meidän läsnäolomme oli todella tärkeää. Nyt Hannibal, ole hyvä. Kiitos ja kiitos siitä, että olette niin innostunut siitä, että Lux-kilpailussa on myös brittielokuva. Totta kai mekin olemme tästä tyytyväisiä. En ole vielä nähnyt elokuvaa, mutta juuri luin siitä kerrotut tiedot ja vaikuttaa siltä, että se on melkomoisen kiinnostava. Tämä elokuva toden totta heijastelee niitä ongelmia, joita nykymaailmassa on. Ja tämä on juuri yksi Lux-palkinnon vahvuuksesta. Elokuvat esittelevät kysymyksiä, joita me käsittelemme myös täällä, totta kai eri valossa. On todella hienoa, että tällainen palkinto on ja onneksi olkoon kaikille, jotka ovat tässä mukana. vielen herzlichen Dank. Äh, ich kann... Paljon kiitoksia. Voin vain vahvistaa se, mitä Doris Pack sanoi. Tuo Kölnin tapahtuma oli hyvin suosittu, sinne olisi tullut enemmänkin väkeä kuin mahtui. Ja kolme elokuvaa esitettiin peräkkäin samana päivänä. Ja ne eivät todellakaan ole mitään helppoja elokuvia, joten se oli aika, aikamoinen suupala. Eilisiltana minulla oli ilo tutustua myös tuon Raadin jäseniin ja he sitten antoivat, antoivat terveisiä välitettäväksi. Olemme etsineet todella hienoja elokuvia viime vuosina ja Düsseldorfin elokuvamuseossa olen ollut niitä sitten esittämässä myös ja se on hieno tilaisuus avata keskustelua ihmisten kanssa, joita poliittiset keskustelut eivät kiinnosta. Eurooppalaista identiteettiä voi luoda myös siten, että keskitytään äh, paikallisempiin ilmiöihin, ei ole pakko aina koko maailmaa tai Eurooppaa kantaa harteillaan. Eurooppalaista komediaakin pitäisi pitää esillä, sillä sitä kautta voidaan saavuttaa ehkä helpommin enemmän ihmisiä kuin siten, että valitsemme aina hyvin hitaita, rauhallisia, temaattisia elokuvia, joissa käsitellään ongelmia. Ja jos taas ihmiset lähtisivät hyvillä mielin ja viihtyneinä pois elokuvista, niin saattaisimme saavuttaa vielä suuremman yleisön. Ja tätä voisimme sitten tulevina vuosina miettiä, että valitsisimme komedioitakin välillä. No Petra, mitä luulet, kuinka usein olen itse käynyt tätä samaa keskustelua raadin jäsenten kanssa? Sanotaan aina, että no nämä ovat niin surullisia. No ei maailma ole pelkkää päivänpaistetta. Kyllä romantiikkaa ja kauneuttakin tarvitaan ja ymmärrän sinua kyllä. Aivan täysin. Ehkäpä, ehkäpä voitaisiin yrittää saada vähän enemmän kollegojakin mukaan tähän työhön ja myös miehiä, sillä minusta tuntuu, että miehet eivät niin mielellään paneudu tämmöisiin vakaviin ongelmiin. Ainakin, ainakin Saksassa on tällaista tunnelmaa. Aikaisempina vuosina meillä on ollut hyvin tällaista, tällaista kokeellista ja erikoista elokuvaa ja nyt ollaan vähän lähestytty normaalimpaa tasoa. Siitä olen iloinen. Ja näistä kolmesta elokuvasta, joita tänä vuonna on esillä, niin se kyllä naurattaa kovasti, vaikka siinäkin toki ongelmia käsitellään. Niin. Pierre, ole hyvä. Un film qui était une... Oli rrr, hieno elokuva Cedric Lapichilta. Sen nimi oli Auberge Espagnol. Ei pidä olla pessimisti eh, ja ottaa vain eh, nenäliinaa esille, vaan voi olla käyttöä myös nenäliinalle onnellisen elokuvan yhteydessä. Kilimanjaro, qui était très joli. Sitten oli Kilimanjaro-elokuva, joka oli myös hieno elokuva. Se nauratti ja itketti. Kyllä tämä oli loppujen lopuksi hieno, kaunis elokuva. Monet sanovat, että täytyisi olla iloisempia elokuvia. He eivät paljonkaan elokuvia katso yleisesti. No niin, eteenpäin. Let's Marisela and Jenrich. Niin Marisela, nouse nyt seisomaan samoin. Andrei, sinä vielessä. Nämä kaksi ovat, ovat aivan yksin tehneet koko työn ja kiitos teille kovasti. Henri ja Mariselar. Next, uh... No nyt sitten tulemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Koko ajan näitä tutkimuksia näköjään esitellään. Politiikkaosasto B on tilannut tutkimuksen varhaiskasvatuksen laadusta. Ja Gertjan Lindebaum on täällä nyt paikalla. Hän on Panteijassa työskentelevä konsultti. Toukokuussa 2011 parlamentti ymmärtääkseni hyväksyi Hannibalin mietinnön, joka käsitteli varhaisten ikävuosien oppimista, varhaiskasvatusta ja sen yhteydessä käsittelimme todellakin varhaiskasvatusta ja ensimmäisiä kouluvuosia. Ja valiokunta halusi sitten selvityttää tutkimuksen avulla, miten varhaiskasvatusta oikein hoidetaan eri puolilla Eurooppaa. Viime vuonna tutkimusyksikkö politiikkayksikkö tilasi tämän tutkimuksen ja tänään Lindenboom on sitten esittelemässä tätä tutkimusta ja pyytäisin, että hän nyt kertoo enintään 15 minuutin aikana tutkimuksen tuloksista. Olkaa hyvä. Present. Kiitos, että tarjoatte minulle mahdollisuuden esitellä tutkimuksen tuloksia tässä kulttuurivaliokunnassa Euroopan parlamentissa. Minä ja kollega Tajer olemme tehneet tämän tutkimuksen. Esityksessä haluaisin käsitellä seuraavia kysymyksiä. Ensinnäkin käsittelisin taustaa ja tutkimuksen tarkoitusta ja aivan lyhyesti myös arviointikehystä, löydöksiä, johtopäätöksiä, suosituksia ja lopuksi kysymyksiä ja vastauksia. Ennen kuin siirryn käsittelemään tutkimustuloksiin, niin esittelisin lyhyesti tutkimuksen taustaa. Varhaiskasvatuspolitiikka totta kai vaikuttaa kaikki vanhempiin EU-ssa. Meillä on politiikan välineitä, joita käytetään naisten työmarkkinoille osallistumisen helpottamiseen ja tarjoamaan nuorille eh, yhtäläiset mahdollisuudet varhaiskasvatuksen näkökulmasta. EU-tasolla ja myös yksittäisissä jäsenvaltioissa tarvitaan eh, muutosta politiikassa niin, että tarjotaan parempia, laadukkaampia hoitopaikkoja. No sitten komission kanta löytyy vuoden 2011 tiedonannosta. Siellä nähdään varhaiskasvatus tarpeellisena perustana henkilökohtaiselle kehitykselle, työllistymiselle, yhteiskunnalliselle kehitykselle. Tällä hetkellä EU-tasolla jäsenvaltiot eivät ole vielä sitoutuneet yhteisiin laatustandardeihin, vaan pikemminkin keskittyvät vain osallistumistason kasvattamiseen. Jäsenvaltiot ovat suostuneet, että 95 prosentille lapsista tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta vuoteen 2020 mennessä. Samanaikaisesti komissio on ohjeistanut jäsenvaltiota kehittämään yhteisiä laatustandardeja avoimen koordinointimetodin avulla. On myös työryhmä, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista, ja on myös sidosryhmä, joka tekee työtä tämän rinnalla. Katsotaanpa hieman tarkemmin EU-tason toimia ennen kuin käsittelemme yksityiskohtia jäsenvaltioiden näkökulmasta. Meillä on tässä taustaa tutkimuksellemme, jossa arvioimme jäsenvaltioiden kehitystä. 2002 vuonna jo Barcelonassa jäsenvaltiot sopivat, että 90 prosenttia lapsista, yli kolmenvuotiaista lapsista pitäisi olla varhaiskasvatuksen keskuudessa vuonna 2009 tätä tavoitetta laajennettiin 95 prosenttiin koskemaan lapsia, jotka ovat yli vuotiaita. Tässä kuitenkaan ei huomioida laatukysymyksiä. Kuitenkin tutkimuksesta selvästi näemme, että myönteistä kehitystä varhaiskasvatuksen osalta saadaan aikaiseksi vain laadukkaan varhaiskasvatuksen kautta. EUn toimielimet ovat ottaneet tämän näkemyksen vakavasti. 2011 sekä komissio tiedonannossaan että Euroopan parlamentti omassa päätöslauselmassaan ovat tuoneet laatunäkökulmaa tähän kysymykseen. Missä määrin sitten nämä elementit näkyvät jäsenvaltioiden todellisuudessa? Tämän, tähän kysymykseen oikeastaan olemme omaksuneet kahtalaisen lähestymistavan. Ensinnäkin EU-tason kehitys. Olemme haastatelleet EU-tason toimijoita, sidosryhmiä. Kuitenkin varhaiskasvatus kuuluu pääasiallisesti jäsenvaltioille. Näin ollen yksittäisissä jäsenvaltioissa on käännytty alan asiantuntijoiden puoleen ja on etsitty mahdollisia puutteita ja parantamisen kohteita. Olemme tehneet tutkimusta jäsenvaltioissa, olemme pyrkineet myös keräämään tietoja olemassa olevista tutkimuksista tähän tutkimukseen. vaan erityisesti keskitymme kuuteen jäsenvaltioon. Olemme itse toteuttaneet haastatteluja sidosryhmien osalla Espanjassa, Alankomaissa, Romaniassa, Irlannissa, Saksassa ja Su- Suomessa. Ja Saksasta valittiin väkirikkain osavaltio halusimme huomioida maantieteellisen laajuuden ja halusimme myös huomioida erilaiset järjestelmät ja koulutusperinteet. Näissä jäsenvaltioissa pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä todella rohjuuritasolla tapahtuu. Tämä oli tutkimuksen keskiössä. Usein toimitaan hyvin kaukana politiikan keskiöstä, pääkaupungeista, puhumattakaan Brysselistä havaitsimme hyviä käytäntöjä, niitä kuvaillaan yksityiskohtaisesti tässä tutkimuksessamme. Euroopan komissio on tällä hetkellä työstämässä avointa koordinointimetodia jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan luoduksi laadukkaan varhaiskasvatuksen puitteisto. Nyt puhumme vielä hyvin varhaisvaiheista, tässä työssä. Meidän lähestymistapamme tutkimuksessa pohjaa niille prioriteeteille, joita Euroopan parlamentti omassa päätöslauselmassaan on määritellyt yhdessä komission kanssa. Taulukossa olemme vertailleet komission prioriteetteja ja vieressä näemme parlamentin prioriteetit. Tässä oikeastaan katetaan aika lailla samat seikat ja tämä heijastuu myös tutkimuksessamme rahoituspuitteet, poliittiset puitteet, henkilöstö, opetussuunnitelmat ja se, millä tavalla vanhemmat ovat mukana tässä järjestelmässä. Nämä keskeiset kysymykset ovat oikeastaan tutkimuksemme perustana. Kun kuvailisin lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen, Tämähän on ainoa kiinteä tavoite, joka jäsenvaltiolle on asetettu vuoteen 2020. 95 prosentin osallistumisaste tavoite näkyy täällä mustana viivana vaakatasossa. Ja aivan lyhyesti nyt näistä luvuista, jotka näette kuvassa. Jäsenvaltioittain näette tässä osallistumisasteet 2020 2010 Eurostat tietoihin perustuen. Keltaiset osat osoittavat muutoksen sitten vuoden 2000 ja sitten kokonaistaso on vuoden 2010 taso. Punaiset pylväät osoittavat, jos osallistumisasteessa on tapahtunut vähentymistä. Niin kuin näette, kautta linjan nouseva suuntaus on havaittavissa – Suuria eroja toki jäsenvaltioiden välillä on. Kun katsomme 2000-2010 lukuja, niin vain pientä vähentymistä on tapahtunut. On tärkeää huomioida myös talouskriisin mahdolliset vaikutukset. Tämähän on vaikuttanut tilanteeseen sitten vuoden 2008. Kriisillä on kielteinen vaikutus. Oletusarvomme oli se, että olisi kielteinen vaikutus osallistumisasteeseen, mutta voi olla, että vuoden 2010-luvussa tämä kriisi ei täysin vielä näy. Vanhemmat ovat voineet menettää työpaikkojen resursseja on vähemmän varhaiskasvatukseen ja samanaikaisesti hallitukset leikkaavat myös tukiaan. Näin ollen vanhemmat todennäköisesti hoitavat itse lapsiaan kotona. Tätä tilannetta täytyy seurata hyvin tarkasti sekä jäsenvaltioissa että heidän toimielinten taholta lähivuosina. Tällaiset tilastot ja vertailut sisältävät muutaman riskitekijän. Jäsenvaltiot voivat keskittyä pelkästään menopuoleen eivätkä niinkään laatuasioihin. Toiseksi jäsenvaltiot nostavat osallistumisastetta niin sanotusti helpoimpien ryhmien osalta. Voi olla, että on sellaisia vaikeasti tavoitettavissa olevia ryhmiä, jotka kuitenkin hyötyisivät varhaiskasvatuksesta kaikista eniten. Tutkimuksessa Suomi nousi esille. Se on tässä osallistumisasteessa kovin matalalla tasolla Suomessa. Yksityiskohtainen analyysi on toteutettu ja on havaittu, että myös heikossa asemassa olevien lasten on oltava mukana varhaiskasvatuksessa. Jäsenvaltioiden pitäisi keskittyä siihen, että laajennetaan mukanaoloa, osallistumisastetta, eikä vain nosteta tätä prosenttiosuutta. Varhaiskasvatuksen tulisi olla inklusiivista, eikä vain keskityttäisi helposti saavutettavissa oleviin ryhmiin. Sitten kansalliset järjestelmät. Tätäkin kautta jäsenvaltiot voivat parantaa laadukkuutta. On parempi integroida järjestelmiä niin, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen siirtymävaihe sujuu mahdollisimman joustavasti. Tiettyjä suuntauksia on havaittavissa jäsenvaltioissa. Tietyissä jäsenvaltioissa on edelleenkin hoivan, hoidon ja toisaalta koulutuksen välissä suuri kynnys. Toisissa jäsenvaltioissa tässä on selkeä suuntaus integroida eri järjestelmät toisiinsa. No sitten se, miten laatustandardeja seurataan. Tälläkin on suora vaikutus varhaiskasvatukseen. Laatu varmistuksella Oikeastaan pyritään siihen, että on jonkinlaiset minimistandardit jäsenvaltioissa. Erityisesti nyt, kun budjetit ovat tiukkoilla, täytyy paneutua siihen, miten varhaiskasvatuksessa voitaisiin tehdä enemmänkin kuin vain tyytyä vain minimistandardeihin. Mielenkiintoinen vastaus löytyy esimerkiksi Irlannista, jossa on kehitetty kansallista laatupuitteistoa. Se on nimeltään SEOTA. Tässä rohkaistaan jatkuvasti kehittämään laatua eikä vain määrittelemään minimistandardeja. Tätä kautta saadaan puitteisto opettajille, jotta he voivat olla yhteydessä keskenään ja jatkuvasti parantaa standardeja ja niiden toteutumista. Totta kai tähän liittyy rahoitusvaatimus, joka on aivan oleellinen. tuotto oikeastaan silloin, kun sijoitetaan varhaiskasvatukseen, on kaikista suurin. Kun ajattelemme rahoituskriisiä, niin tämä on erityisen paikkansa pitävä toteamus. Erityisesti täytyy muistaa heikossa asemassa olevien ryhmien osallistuminen varhaiskasvatukseen. On myös selkeää yhteys sen suhteen, kuinka paljon investoidaan varhaiskasvatukseen ja minkälaisia tuloksia saadaan aikaiseksi esimerkiksi PISA-tutkimuksessa OECDn toteuttamana. No sitten henkilöstö, opetussuunnitelmat ja vanhempien mukanaolo. Tutkimus kuudessa jäsenvaltiossa on nostanut esille minimivaatimusten merkityksen koulutu, koulutuksen suhteen. Jatkuvasti on pohdittava, omia käytäntöjä, sitä tapaa, jolla interaktio, vuorovaikutus lasten kanssa toteutuu. Tämän lisäksi on tarpeen, että henkilöstöllä on kykyä pohtia omaa työtään. Tätä kautta laatutasoa saadaan nostetuksi. EU-ssa minimivaatimukset ovat kovin eriäväiset henkilöstön koulutuksen suhteen eri väreillä on merkitty erilaiset minimikoulutusvaatimukset henkilöstön osalta. Tähän kysymykseen liittyy myös se huomio, että tietysti jäsenvaltioissa myös epävirallinen hoitosektori on ammattimaistunut esimerkiksi Saksassa, Nordrhein-Westfaliassa. On kehitetty perhekeskuksia alueellisesti. Siellä Toimitaan siis epävirallisen lastenhoidon alalla. Kyse ei ole virallisesta varhaiskasvatuksesta, mutta kuitenkin on lisäkouluttauduttu, kehitetty taitotasoja ja pätevyyttä. No sitten koulutuksen sisältö eli opetussuunnitelmat. Havaitsimme hyvin eriäväisiä lähestymistapoja perustuen koulutuskulttuuriin ja perinteisiin. Yleisesti keskityttiin entistä enemmän koulutukseen. Useissa jäsenvaltioissa on hiljan otettu käyttöön esikoulu, eli koulu juuri ennen pakollisen oppivelvollisuuden aloittamisikää. Romaniassa on hiljan otettu käyttöön esikouluvuosi. Suomi on kehittänyt edelleen esikouluastettaan. No sitten vanhempien osallistuminen tässäkin on haettavissa eriäviä lähestymistapoja. Vanhempien rooli yleisesti tunnustettiin hyvin laajasti jäsenvaltioissa. Tämän kehityksen valossa jäsenvaltioissa ja EU-tasolla voimme ensinnäkin tehdä sen johtopäätöksen, että politiikan kehittäminen varhaiskasvatuksen alalla EU:ssa on edelleenkin hyvin alkuvaiheissaan. Vaikkakin jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteita lasten osallistumisasteen suhteen, niin yhteistä ymmärrystä EU-tasolla ei tällä hetkellä ole olemassa siitä, mitä laatu tarkoittaa varhaiskasvatuksessa. On eriäviä näkemyksiä laadusta. Olemme havainneet näitä ja todellakin lähestymistavat ovat kovin erilaisia. Myös näkemykset vaihtelevat sen suhteen, mitkä ovat hyviä käytäntöjä. Jäsenvaltiot ovat joissakin jäsenvaltioissa siis on integroitu järjestelmä, toisaalta taas e, edetään vaiheittain. Joissakin maissa on kansallinen opetussuunnitelma, toisissa maissa taas asia jätetään hoidon tai koulutuksen järjestäjän huoleksi. On tärkeää, että politiikalla pyritään tavoitteisiin, mutta ei jätetä huomiota äh, vaikeasti tavoitettavissa olevia ryhmiä. He nimenomaan hyötyvät eniten laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Meillä on työryhmä, joka käsittelee kaikkia näitä lähestymistapoja vaiheittain. Tarkoituksena on luoda laatupuitteisto, joka on välttämätön ensiaskel, jotta päästään yhteisymmärrykseen siitä, mitä laadukas varhaiskasvatus tarkoittaa. Minkälaisia suosituksia sitten voidaan tehdä, jotta voimme tukea tämän laatupuitteiston jatkokehitystä EU-tasolla? Koska olemme vielä näin varhaisvaiheessa, niin EUn toimielimet voivat pyrkiä luomaan sellaisen poliittisen ympäristön, jossa jäsenvaltiot voivat äh, jatkotyötään toteuttaa. On tiettyjä keskeisiä seikkoja, jotka edesauttavat menestystä tässä avoimen koordinoinnin metodissa. Tämä käy ilmi myös tutkimuksesta tällä alalla. Nämä tekijät äh, näkyvät äh, kalvolla on oltava yhteinen näkymys siitä, minkälainen institutionalisaatio on, minkälaisia indikaattoreita käytetään, miten sidosryhmät ovat mukana kehitystyössä ja miten jäsenvaltiot tähän suhtautuvat. Miten tämä koordinointimetodi sitten voi onnistua? Miten parlamentti voisi rohkaista myös komissiota ryhtymään riittäviin tarpeellisiin toimiin? Ensinnäkin poliittisen osallistumisen kannustaminen on välttämätöntä. Koordinointimetodi ei onnistu, jos sidosryhmiä ei saada mukaan. On jo olemassa varhaiskasvatuskysymyksissä selkeä. Äh, jäsenvaltioiden osallistumista. Jäsenvaltiot ovat parantaneet laatua varhaiskasvatuksessa. Näin ollen tämä ensimmäinen kriteeri poliittisesta mukanaolosta näyttäisi täyttyvän. Toiseksi jäsenvaltioissa on huolta tämän asian suhteen. Laadukas varhaiskasvatus on jäsenvaltioissa huolenaihe. Ei niinkään yhteinen huolenaihe, mutta erillisesti jokaisessa jäsenvaltiossa se on huolenaihe. Toistaiseksi näkökulmat ovat olleet varsin kansallisia. Ei ole EUn yhteisymmärrystä sen suhteen, miltä pohjalta poliittisia tavoitteita ja metodeja kehitetään. Komissio on koordinoidut yhteistä metodologiaa, jota jäsenvaltiossa voitaisiin varhaiskasvatusalalla käyttää, ja tällainen sanasto voisi olla helpottamassa jatkokeskusteluja EU-tasolla parlamentti ja komissio eivät aliarvioi sitä, miten tärkeää on käydä tällaista demokraattista keskustelua yhteisen ymmärryksen ja yhteisen sanaston pohjalta. Vaaditaan myös institutionalistamista, jotta saamme riittävät rakenteet, instituutiot, jotta voidaan tehdä yhteistyötä laadun parantamisessa. Työryhmä, jossa jäsen valtiot ja edustajat ovat mukana tällä hetkellä tekee työtään. Ne pyrkivät varmistamaan, että on yhteys kentän toimijoihin ja on myös parhaita käytäntöjä, joita voidaan jakaa. On oltava myös täsmätavoitteita, indikaattoreita ja vertailuarvoja. Tällaisten arvojen pohjalta jäsenvaltiot voivat katsoa miten ne etenevät suhteessa muihin. Näin syntyy myös vertaispainetta kehittää toimintaan. Mikään jäsenvaltio ei halua jäädä laatuvertailuissa viimeiseksi. Tällä hetkellä ainut tavoite, joka on olemassa EU-tasolla, on tämä 95 prosentin tavoitetaso osallistumiselle. Aiemmin nostin esille jo sen, minkälainen riski tähän liittyy. Välttämättä laatu ei parane tämän prosenttiluvun kautta. Työryhmän pitää kehittää myös muita laatusuuntautuneempia vertailuarvoja. EUn toimielinten pitäisi kiinnittää tähän vaatimukseen riittävää huomiota, koska tämä on yksi avoimen koordinointimetodin pilareita. Nämä vertailuarvot ovat oleellisen tärkeitä, kun jatkossa kehitämme laadukasta varhaiskasvatusta EU-ssa. Sitten sidosryhmien mukanaolo, tämäkin on oleellisen tärkeää. Äh, koordinointimetodihan lähtee liikkeelle alhaalta ylöspäin. Meillä on olemassa sidosryhmä, mutta kuitenkaan teematyöryhmän ja tämän sidosryhmän välillä tällä hetkellä ei juurikaan ole yhteistyötä ja yhteyksiä. näiden kahden ryhmän välillä tulisi olla enemmän vuorovaikutusta. Tarvitaan koordinointia ja ohjausta EU-tasolla. Se voi onnistua vain niin, että osallistujien ja muiden sidosryhmien ääni tulee kuulluksi. Koordinointia vie eteenpäin se, että jos jäsenvaltioiden välille syntyy kiistaa tai on haluttomuutta toimia, niin tätä kautta voidaan päästä eteenpäin. Jäsenvaltiot itse voivat rohkaistua kehittämään tarpeellista politiikkaa. Tällaiset ristiriitaiset näkemykset vievät usein kehitystä eteenpäin. Kuitenkin opetusjärjestelmien moninaisuus voi johtaa siihen, että syntyy jonkinlainen vetovaikutus eteenpäin. jäsenvaltioiden kesken voidaan viedä tätä asiaa yhtenä huolenaiheena eteenpäin niin, että kehitetään indikaattoreita, vertailuarvoja ja parlamentti voi tukea laadukasta koordinointimetodin kehittämistä. Mitä jäsenvaltiot sitten voivat tehdä kehittääkseen laatua? Esityksen lopuksi vielä tekisin yhteenvedon löydöksistä jäsenvaltioissa. Ensinnäkin on aivan oleellisen tärkeää, että kehitettävä politiikka jäsenvaltioissa pohjautuu selkeille tutkimustuloksille. Me havaitsimme politiikkaa, jota toteutetaan ilman riittäviä tutkimustuloksia. Osittain politiikka pohjaa amerikkalaisille tutkimustuloksille. Kuitenkin Meillä ei Euroopassa ole välttämättä tällaista samanlaista laajan kohortin tutkimusta, joka tukisi näitä löydöksiä. Ja no sitten tämä 95 prosentin tavoite ei ole mitenkään erityisesti keskitytty heikkoihin ryhmiin, muutama poikkeusta lukuun ottamatta. Nämä ryhmät nimenomaan hyötyisivät eniten laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Ja nämä heikot ryhmät jäävät juuri tähän viiteen prosenttiin, joka jää tavoitteen ulkopuolelle. Jäsenvaltioiden pitäisi ponnistella enemmän ottaakseen nämä ryhmät huomioon. On esimerkiksi lapsia, jotka asuvat esimerkiksi maaseutualueilla, jotka kuuluvat tähän ryhmään. Tutkimuksessa ja kirjallisuudessa löysimme myös tietoja tukirakennemahdollisuuksista, joita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi ikärakenteen määrittelyssä. Nuorten lasten pitäisi olla äh, ja heidän opettajansa pitäisi olla yhteydessä opettajiin, jotka opettavat vanhempia lapsia. Näin vuorovaikutus tehostuisi. Pitäisi olla sellainen järjestelmä, joka mahdollistaisi äh, hoidon tarjoajien äh, kehittämään järjestelmää eteenpäin. Nykyään meillä on vain minimistandardeja. Pitäisi esittää myös kannustimia äh, laadun kehittämisen suhteen. Keskeinen vaatimus on se, että meillä on riittävän äh, hyvin koulutettua henkilöstöä. Tiettyjä minimivaatimuksia meillä on, mutta tutkimus osoittaa selkeästi sen, että pitäisi olla ainakin jonkinlaisia minimikoulutusvaatimuksia varhaiskasvatuksen alalla. Yleissääntönä on se, että mitä korkeampi koulutus henkilökunnalla on, niin sen parempi tarjottava palvelu. Jäsenvaltioiden pitäisi olla laadu, laadun, laatuvaatimustensa suhteen johdonmukaisia. Koulutusvaatimusminimit ovat oleellisia. Jäsenvaltioiden on pidettävä kiinni sitoumuksestaan sen suhteen, mitä ne ovat laadukasta varhaiskasvatuksesta päättäneet ja täytyy myös toteuttaa se, mitä on luvattu. Suositus tässä tutkimuksessa on se, että on tärkeää varmistaa, että talouskriisin vaikutuksia ei jätetä huomiotta varhaiskasvatus- ja koulutusbudjetin leikkaus todennäköisesti vaikuttaa niihin lapsiin, jotka ovat heikoissa ryhmissä. Jäsenvaltioiden on oltava tietoisia näistä vaikutuksista ja toimittava vaatimusten mukaisesti. Haluaisin sitoida James Heckmania, joka totesi, että jokainen euro, joka käytetään hoitoon ja kasvatukseen varhaislapsuuden aikana, tuottaa huomattavaa tuottoa myöhemmässä vaiheessa, erityisesti kun kyse on heikoista ryhmistä. Sen takia äh, sijoitus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on tärkeä asia. Kiitos paljon, herra Lindebom. Nyt meillä onkin paljon puheenvuoropyyntöjä. Ja Hannibal ensiksi olepa hyvä. Well, yes, just to say thank you very much. Ensin halusin kiittää. Tämä on ollut erittäin kattava ja hyödyllinen raportti ja kiitoksia kaikesta sitä työstä, mitä olette siihen laittaneet. Hyvin rohkaisevaa. Tässä on paljon sellaisia johtopäätöksiä, jotka löysin omassakin mietinnössäni, jota on ilmeisesti mm, yhteisymmärrystä siitä, millainen tilanne EU:ssa on. Käytitte kovin paljon aikaa avoimen koordinointimenetelmän kuvaamiseen. Meidän täytyy tehdä jotain sen asian suhteen. Me saamme hyvin paljon kertomuksia, jotka ovat mielenkiintoisia, täynnä hyviä faktoja ja ideoita, mutta asiat eivät sitten etene. Tämä on liian tärkeää, jotta voisimme jättää sen huomiotta. Joten se, mitä olette huomannut, niin se pitäisi nyt ottaa esille jäsenvaltioiden kanssa. Se on heidän vastuualueensa eikä meidän, mutta meidän on tehtävä se avoimen koordinointimenetelmän kautta. Joten olen iloinen siitä, että keskityitte siihen ja eh, tämä on se tapa, jolla nyt sitten toimimme. Todennäköisesti ei me ehkä ihan lähitulevaisuudessa pysty lähentämään jäsenvaltioiden järjestelmiä toisiinsa, mutta ehkä meidän ei tarvitsekaan tehdä sitä niin kauan, kun on jonkinlaista johdonmukaisuutta laadussa ja kaikki jäsenvaltiot haluavat parantaa tilannetta, niin sitten se ei haittaa että jäsenvaltioiden välillä on eroja, joten toivotan tämän tervetulleeksi. Se, mitä meidän täytyy täällä valiokunnassa tehdä, on pitää asiaa silmällä ja rohkaista kommunikointiin ja ehkä valvoa tilannetta jäsenvaltioissa, kun etenemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja Pierre Dobarisk, ole hyvä. Haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta. Jäsenvaltioissa on puutetta hyvistä vertailututkimuksista. Minulla on kolme lasta ja esikouluikä on meillä jo osin takanapäin ja osin sitten parhaillaan menossa Alasleesiassa äh, toimiessani virassani olen kiinnittänyt huomiota siihen, että myös muilla puolalaisilla alueilla olisi pääsy tähän varhaiskasvatukseen ja esikouluun esimerkiksi. Ja Euroopan rakennerahastojen ja sosiaalirahaston avulla on todellakin pystytty luomaan tuhansia työpaikkoja lasten tarhoissa ja päiväkodeissa, etenkin sellaisissa paikoissa, joissa aikaisemmin ei ollut tätä mahdollisuutta pikkukaupungeissa ja maaseudulla. Ja naisten osallisuus työmarkkinoille on sitten tätä kautta kohentunut. Ja tietenkin lapsilla on suuri merkitys naisten urakehitykseen. Monissa Euroopan maissa vasta ollaan luomassa mahdollisuuksia päästä osalliseksi näistä palveluista, mikä aiemmin ei ollut mahdollista. Kolmesta kuuteen vuotiaat lapset eivät kuulu kouluvelvollisuuden piiriin koulussa ja vanhemmat usein päättävät järjestää sitten lastenhoidon esimerkiksi isovanhempien avulla tai ehkäpä sitten toinen vanhemmista – huolehtii lasten hoidosta ja varhaiskasvatuksesta, mutta meidän täytyy perätä laatua tässä asiassa. Menetelmiähän on useita, myös steinerilaisia menetelmiä. Ja on sellaisia päiväkoteja, joissa lapset ottavat enemmän itse vastuuta toiminnasta ja jopa kolmikielisiä päiväkoteja esimerkiksi Görlitsin alueella ja rajaseuduilla ylipäänsä esimerkiksi saksalaisille ja puolalaisille, saksan ja puolan kielisille lapsille on yhteisiä päiväkoteja ja siellä tullaan aivan erinomaisesti toimeen keskenään. On siis todellakin hyviä malleja ja esimerkkejä, mutta laadun edistäminen ja hyvien käytäntöjen edistäminen Siihen meiltä puuttuvat mekanismit tällä hetkellä ja ennen kaikkea vertailevat mekanismit, joilla voitaisiin selvittää, miten näitä valintoja oikein kannattaisi tehdä. vanhempien kannalta ei ole kyse pelkästään palvelujen käytettävissä olosta, vaan myös laadusta. Se on aivan ratkaisevaa. Ja asiasta puhuminen jäsenvaltioiden kanssa on hyvin hankalaa. Esimerkiksi Puolalla tämä ei ole valtion tehtävä, vaan kunnan tehtävä järjestää varhaiskasvatus. Ja tällöin se puhekumppanikaan ei ole jäsenvaltio, vaan ne tuhannet kunnat, jotka ovat vastuussa omista järjestelmistään. Tarvitaan erilaisia tutkimuksia ja niille julkisuutta ja laatua on painotettava. Marie-Thérèse Sanchez-Smith. Oui, voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle siitä, että näin paljon aikaa on käytetty tähän aiheeseen, joka ei ole ollut vielä joku aika sitten mikään suosikkiaihe, eikä taida olla suuri huolenaihe myöskään monissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä. Me tiedämme, että unioni pyrkii kilpailukykyiseen talouteen 2020 tavoitteiden mukaisesti – on selvää, että tutkimus ja innovaatio ovat keskeisiä prioriteetteja. Tavoitteena on se, että unioni olisi osaamiskeskus tulevina vuosina. Tämä prioriteetti liittyy siihen hankkeeseen, joka on otettava huomioon kilpailukykyisen talouden kehittämisen kannalta. Tässä tavoitteistossa mukana on myös koulutus ja varhaiskasvatus, lasten hoito. Me puhumme nyt nimenomaan varhaiskasvatuksesta, hyvin pienistä lapsista. Te korostitte kovasti laatua. En tiedä, voidaanko päästä eurooppalaiseen määritelmään laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta, ainakin tästä tutkimuksesta jonkinlaisia suuntaviivoja löytyy. Jäsenvaltiot selvästi ponnistelevat kehittääkseen esikoulujärjestelmänsä. Kyse on kansallisesta toimivaltuudesta, kansallisesta järjestelyistä. Mitä me tarkoitamme, kun puhumme laadukkaasta järjestelmästä? Puhummeko vain minimistandardeista, miten ne määritellään vai otetaanko käyttöön niin kuin esimerkiksi vieraiden kielten opetuksesta, opetuksessa selkeästä eurooppalaisista puitteista? Minkälaisia vaikutuksia sitten on laadukkaalla esi- koululla, varhaiskasvatuksella, mitä vaikutuksia sillä on talouskasvu ja kehitykseen EU-ssa. Tätä kysymystä me voimme kyllä käsitellä ja aivan erityisesti voimme toteuttaa arvioita, jotka mahdollistavat sen, että tutkimme sitä, missä määrin varhaiskasvatus voi olla etu jatkossa myös kansalaisten näkökulmasta. Äh, aivan puoli minuuttia Ranskan järjestelmästä. Meillä on äh, hyvin organisoitu ja hyvin moninainen järjestelmä varhaiskasvatuksessa. Ja meillä on eri, eri tasoja oikeastaan paikallisessa hallinnassa olevia päiväkoteja, sitten todellisia äh, esikouluja, joita hallinnoidaan alueellisesti. En tiedä, oliko ensin kana vai muna, mutta johtuuko tästä järjestelmästä se, että meillä Ranskassa syntyvyystaso on korkealla vai onko syntyvyystaso ja sen korkea taso johtanut siihen, että, järjestelmä on sitten ähm, tällainen? Lapsia on kutakuinkin kaksi per äh, nainen. Totta kai tarvitaan huomattavasti hoitopaikkoja, koulutuspaikkoja, kasvatuspaikkoja. Tämä tarkoittaa myös tietynlaista lähestymistapaa äh, varhaiskasvatuksessa nimenomaan pyritään saavuttamaan äh, kaikista äh, epävakaammassa asemassa oleva yhteiskunnan osa ja edelleenkin tilanne on sellainen, että alueellinen jakautuminen on hyvin äh, hajanaista. Tämä seikka on otettava huomioon, kun suunnitellaan, miten paikkoja jaetaan varhaiskasvatuksessa. No sitten tutkimukseen, jossa kuvaillaan tilanne varhaiskasvatuksen alalla varsin kattavasti. Nämä ovat tärkeä apu, kun toteutamme yhteistyötä tällä alalla. Meillä ei ole mitään ihmelääkettä tai ihanteita, mutta se, että tiedämme käytän teistä enemmän ja tiedämme todellisuutta enemmän, auttaa meitä parantamaan tilannetta. Tämä auttaa nykyjärjestelmän suhteen, mutta myös suunnittelussa se voi olla avuksi. Te puhuitte poliittisesta suunnittelusta. Totta kai ongelmana on, rahoitus. Tämä on aivan päivän selvää. Ei ole sellaista politiikkaa, jota voidaan toteuttaa ilman rahoitusta sekä rakenteiden että koulutuksen suhteen. Jos me haluamme laadukasta varhaiskasvatusta, niin tarvitaan totta kai korkeasti koulutettua henkilöstöä. Tarvitaan myös todellista koulutuspolitiikkaa. Tarvitaan poliittista tahtoa jäsenvaltioissa. Miten tällaista poliittista tahtoa voitaisiin kannustaa, saada aikaiseksi? Uskon, että rahoituskannusteet voisivat olla yksi konsti. Sitten alueellisesti tarvitaan jonkinlaisia rahastoja. Tarvitaan poliittista tahtoa kansallisen tason politiikan toteuttamiseksi. Kiitos. Mm, Silvia. Kiitos ja nyt Silvia. Eh, Kiitoksia tästä mielenkiintoista tutkimuksesta. Haluaisin sanoa erään asian. Minä olen sitä mieltä, että kuten Mari Hanipuolu juuri sanoi, hän on tehnyt erinomaisen mietinnön tästä. Olisi mielenkiintoista eh, vähän painostaa, jotta saataisiin jonkinlaisia suuntaviivoja tästä asiasta. En tiedä, voitaisinko saadakaan komission suositus, ehkä se on vähän Äh, liian aikaista. Äh, haluaisin äh, vähän syventää asiaa. Laatu, tämä on totta. Vähimmäislaatustandardeja kaikissa valtioissa tarvittaisiin, mutta ähm, laatu on muutenkin merkittävä aihe. Ehkä pitäisi mm, luetella nämä laadun eri osat. Osat niistä sanoittekin palvelun tasolla kyky työskennellä ryhmässä, eli opettajat voivat työskennellä ryhmässä, tämä on tärkeää. No, me ymmärrämme toisiaan ei tätä klassista opetusta. Ja sitten tietenkin myös henkilökunnan jatkokoulutus. Ja lisäksi vähimmäisvaatimukset henkilökunnalta pitäisi olla jonkinlainen perusstandardi mm, koulutukselle ja sitten tässä ei noussut esiin, mikä on suhde henkilökunnan määrän ja lasten määrän välillä. E, meillä Italiassa on tässä ihan tiukat standardit, koska tämä vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon aikaa opettajalla on jokaiselle lapselle. Sitten vammaisten mukaan ottaminen haluaisin hiukan syventää tätä. Minun maassani vammaiset ovat mukana ihan tavallisessa opetuksessa. Haluaisin, että kertoisitte tästä enemmän. Sitten integraatio. En oikein ymmärtänyt teidän ehdotuksestanne. Te sanotte, että varhaiskasvatuspalvelut esikoulun pitäisi olla integroidumpaa sitä edeltävän vaiheen kanssa? Siis tarkoitatteko tätä nollasta kolmeen vuoteen päiväkotivaihetta? Mielestäni pitäisi integroida esikoulu myös seuraavaan vaiheeseen, eli peruskouluun. Olisi tärkeää, että esikoulun henkilökunta ja peruskoulun henkilökunta äh, vaihtavat äh, mielipiteitä viimeisenä vuotena, viimeisenä esikouluvuotena. Lapset eivät ole mitään, äh, mitään paketteja, joita lähetetään yhdestä koulusta toiseen, vaan että olisi tällaista vuorovaikutusta koulujen välillä. Ja sitten äh, en tietenkään tarkoita, että tämä ei koskisi 0-3-vuotioita. Äh, äh, halusin ymmärtää vähän tarkemmin tätä integraatiokysymystä. On hyvin mielenkiintoisia kokemuksia siitä, että 2- vuotioita on minun maassani esimerkiksi laitettu varhaiskasvatuslaitokseen myös kustannusten vähentämiseksi nämä kustannukset ovat hyvin, päiväkotikustannukset ovat hyvin suuria pienille kunnille ja sitten on otettu pienempiä lapsia mukaan esikouluihin. Olisi mielenkiintoista tietää mm, tästäkin enemmän, koska edellytykset ja vaatimuksethan näille lapsille, nuoremmille lapsille ovat erilaisia. Sitten kriisin vaikutus esimerkiksi omassakin maassa viimeisen kahden vuoden aikana osallistuminen on vähentynyt. On tärkeää, että ottavat tässä vastuunsa. Me olemme myös tutkimuksessa huomannut, että lapset, jotka ovat liian varhaisessa vaiheessa menevät päiväkotiin, mm, siis 0 kolme vuotiaiden eivät saa loistavia tuloksia. Siis lapset, jotka neli, viisi vuotiaina menevät päiväkotiin. Se on vähän liian varhaista Eli millaiset äh, pedagogiset äh, koulutusvaatimukset äh, ovat millaiset tilanne on sellaisilla lapsilla, jotka 3-6-vuotiaana menevät esikouluun ja sitä ennen ovat olleet päiväkodissa verrattuna niihin, jotka eivät ole olleet päiväkodissa. Kiitoksia oikein paljon. Minäkin haluaisin vähän lisätä jotain. Olin ensin hiukan äh, Äh, kauhistunut, kun näin, missä tilanteessa Suomi on. Siellähän on äh, vähiten osallistumista, mutta PISA-tutkimusten ja muiden suhteen heidän äh, tuloksensa ovat kuitenkin parhaansa. Mutta sitten tässä sanotaan, että Suomessa ollaan laajalti sitä mieltä, että se, että, mm, että ei mennä koulun esikouluun, on hyvä valmistautuminen kouluun ja sitten valtio maksaa kaiken, meni lapsi sitten päiväkotiin tai jäi se kotiin. No tätähän CDUkin tarjotti, kun se otti tämän hoitorahan käyttöön. No tämä nyt oli vain sivihuomautus. Tässä ajatus varhaisesta kielen opetuksesta. Mielestäni tämä on niin tärkeää nykypäivänä, että halusin kysyä, että ettekö käsitelleet tätä, löytyykö tämä tekstistä vai onko tämä asia, jonka jätitte täysin käsittelemättä. Jos asuu esimerkiksi rajalla, minä esimerkiksi ajan Saksan, Ranskan, Luxemburgin rajalla on kovin harmi, jos kieltä ei opi varhaisessa vaiheessa leikin kautta. Ja sehän olisi mahdollista esikoulussa eri tavoilla. Ei tässä ole kyse tällaisesta perinteisestä opetuksesta, vaan sitä kautta, että siellä on äidinkielenään vierasta kieltä puhuvia, jotka sitten mm, auttavat lasta mm, tottumaan tähän kieleen. Onko vielä kysymyksiä? Ja mám niekoľko otázok. Ďakujem vám pekne za prezentáciu. Kiitoksia esityksestä. Minulla olisi muutama kysymys mielessä. Olisin iloinen, jos saisin kuulla hieman lisää siitä, miten heikossa ryhmässä, äh, asemassa olevat ryhmät äh, ovat mukana. Minkälaisia kriteereitä te noudatitte tässä tutkimuksessa Slovakiassa. Meillä on erityisiä ongelmia sen suhteen, miten romanilapset saataisiin mukaan esikoulutukseen. Ja toiseksi, millä perusteella valitsitte juuri nämä kuusi jäsenvaltiota tapaustutkimuksiin? Mukana Itä-Euroopasta oli vain Romania. Itä-Euroopassa on tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät siirtymävaiheeseen, kommunismin jälkeisen siirtymään. Monia päiväkoteja, hoitopaikkoja on suljettu ja nyt meillä on puutetta paikoista tästä syystä. Olisi kenties hyödyllistä vertailla tilannetta Itä-Euroopassa suhteessa Länsi-Eurooppaan. Olen Dorisin kanssa aivan samaa mieltä kielikoulutuskysymyksessä. Slovakiassa englantia opetetaan monissa hoitopaikoissa, koulutus, kouluissa hyvin laadukkaasti. On sekä laadullisia että määrällisiä seikkoja. Te korostitte kovasti laatuaspektia. Myös kvantitatiivinen näkökulma täytyy muistaa. On tiettyjä paikkoja, joissa on ongelmana löytää paikka varhaiskasvatuksessa, hoitopaikassa, koulussa. Oletteko tehneet vertailuja sekä määrän että laadun suhteen esimerkiksi siitä näkökulmasta, minkä verran maksetaan valtion budjetista ja minkä verran rahoitusta tulee taas muista lähteistä. Sitten vielä lopuksi tutkimuksen yleissävystä oikeastaan. Tämä liittyy pikemminkin käytettyyn kieleen on ollut jatkuvasti kovin vaikeata löytää tutkimustuloksia ja tutkimuksia muilla kuin niin sanotusti suurilla kielillä. Ei minulla ole ongelmaa lukea tutkimuksia englanniksi, mutta kyllä nyt olisi jo aika saada ainakin joitakin tutkimuksia muillakin kielillä, vaikkapa Itä-Euroopan kielillä. Joka tapauksessa kiitoksia mielenkiintoisesta esityksestä. Uh, Vielä yksi kysymys. Miksi olette käyttäneet tietoja vuodelta 2010 ja vuodelta 2000? Kenties teillä oli tarkoituksena kattaa tässä vuosikymmen, mutta eikö pitäisi pikemminkin katsoa tuorempia tietoja 2002-2012 esimerkiksi? Thank you. Um, I'd like to also... Kiitos. Minäkin haluaisin tähän kieliopetukseen tarttua. Hyvä, että se tuli esille. Olen tarkastellut tätä säännöllisesti aika erilaista näkökulmasta, sillä meillä Britanniassa ollaan ihan surkeita kielen oppimisessa, koska ajatellaan, että ei tarvitse muita kieliä, ei tarvita vieraita kieliä. Ja minusta olisi sitä parempi, mitä enemmän kieliä voitaisiin opettaa. EUlla lienee sellainen tavoite, että lasten pitäisi tai ihmisten pitäisi äidinkielensä lisäksi oppia kahta muuta kieltä ja meillä se ei ainakaan toteudu. Kielten op- oppimiseen ja opetukseen liittyy eri näkökulmia ja meidän pitäisi keskustella niistä. Jos tämä asia käsitellään avoimessa koordinointimenettelyssä, niin olisi hyvin hyödyllistä mielestäni ottaa myös tämä kielenopetus mukaan tarkasteluun. Ja siksi haluaisin nyt valiokunnalta kysyä, että haluaisimmeko ottaa kielikysymyksen mukaan tässä yhteydessä. Yeah. Somebody of the commission here wants to... Haluaako komissiosta joku käyttää puheenvuoroa? Ei. Niin Lindebum, tietenkään, tietenkään käännösasioista te ette joudu vastaamaan, se on meidän budjettiongelmamme, mutta jos voisitte muihin kysymyksiin vastata. Thank you. Um, a lot of <laughs> interesting points. Um... Paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Ehkäpä aloittaisin tästä rakenteiden integroinnista. Tässä tutkimusraportissani yritetään käsitellä sitä, miten erityyppinen varhaiskasvatus voi rinta rinnan toimia yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Täällä otettiin esille se, että ehkäpä tämä nollasta kolmeen vuoden ikäluokka luo uusia rajalinjoja. Tämä on sellainen asia, että en ole luomassa mitenkään uutta, eri, uutta ikärajaa tai raja-aitaa tähän, vaan tämä oli tässä tutkimuksen lähtökohdissa määritelty ja tietenkin eri laitosten pitää toimia läheisessä yhteistyössä esiopetuksen ja terveydenhuollon kanssa myös. Ydin sisältö tässä asiassa on se, että toimielinten, eh, anteeksi, eri laitosten välisessä yhteistyössä piilee menestyksen avain koulutuksen laatua ajatellen. Sitten se kysymys, milloin lapsen pitäisi sitten alkaa käydä päiväkodissa tai muuten osallistua varhaiskasvatukseen. Emme halua olla liian määrääviä tässä, sillä kyseessä on ensisijaisesti vanhempien valinta, ja siihen vaikuttavat hyvin paljon maan kasvatus- ja koulutuskulttuuri, jäsenvaltioiden tarjoamat vaihtoehdot. Suomi tässä jo mainittiin esimerkkinä paikasta, jossa kotihoitoa pidetään hyvänä vaihtoehtona ja vanhemmilla on myös mahdollisuus valita se pyrimme olemaan korostamatta tätä, vaan tämä päätös ja valinta pitäisi tehdä aivan ruohonjuuritasolla. Sitten kasvatushenkilökunnan osaamisen kehittäminen. Siinä otettiin esille jatkuva ammatillinen kasvu, miten voidaan varmistaa, että henkilöstö jatkuvasti kouluttautuu ja pitää yllä ammattitaitoaan. Se on hyvin tärkeä asia ja raportissa ja myös tässä esityksessä niin Esityksessä siis jouduin olemaan lyhytsanaisempi kuin tuossa raportissa. Siinä olemme selvittäneet tarkemmin sitä, onko jäsenvaltioissa sellaisia käytäntöjä, että kasvatushenkilöstön jatkokouluttautuminen ja täydennyskouluttautuminen olisi pakollista. Joissakin jäsenvaltioissa on vapaaehtoisia lisäkoulutusmahdollisuuksia ja tässä raportissa pyrimme luomaan yleiskatsauksen tilanteeseen. Sitten se hyvin tärkeänä pidetty asia, eli kielitaito, se tuli täällä keskustelussa monta kertaa esiin. Emme keskittyneet siihen erityisesti tässä raportissa. Siitäkään syystä, että valikoidut maat tai alueet ovat erilaisia. Esimerkiksi Saksan Nordrhein-Westfalenissa saattaa olla yksittäisiä kaksikielisiä varhaiskasvatustahoja. Suomessa me tarkastelimme yhtä varhaiskasvatuslaitosta, jossa on englanninkielistä varhaiskasvatusta tarjolla ja siitä tuli hyvin mielenkiintoinen näkökulma esille, nimittäin se, että on tärkeää oppia kieliä leikin kautta ja toiminnan kautta – siten, että kielen opetusta otettaisiin jo varhaisessa vaiheessa esille. Siinä voi olla tiettyjä hyötyjä, mutta siitä voi olla myös haittaa, jos syntyy liian luokkahuonemainen ilmapiiri. Ja tässä otan esiin tämän Suomen, Suomessa kuulemani kommentin, että kotihoito tai, tai tällainen koulumaisuuden välttäminen voi olla paras vaihtoehto varhaisina vuosina. Olemme ottaneet tutkimuksessamme esille myös suomalaisen tapaustutkimuksen ja siitä tehdyn raportin, ja joka siis koskee tätä englanninkielisen varhaiskasvatuksen tarjoajaa ja varmasti vastaavia järjestelyjä on muuallakin. Se on hyvin mielenkiintoinen aihe toden totta. Sitten kysyttiin, millä kriteereillä valittiin mukana olevat valtiot, kun mukana nyt oli vain yksi Itä-Euroopan valtio – olen aivan samaa mieltä siitä, että uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Tässä tutkimuksessa pyrimme kuitenkin ottamaan huomioon useita hyvin erityyppisiä koulutus- ja kasvatuskulttuureja. Ja jos tausta on sellainen, että on ollut kommunismijärjestelmä ja nyt sitten yritetään luoda uudestaan järjestelmää, niin se on hyvin kiinnostava tapaus ja sen takia otimme yhden esimerkin tästä mukaan. Ja taustalla oleva pedagoginen kulttuuri, joka vaikuttaa sitten tähän kasvatusjärjestelmään, on hyvin keskeinen, sillä on paljon vaikutusta. Talouskriisin vaikutuksia kohdemaa valintaan mietittiin myöskin. Varmasti voitaisiin tehdä toisenlaisiakin valintoja näiden eri pohdintojen valossa. Se on aivan totta, mutta näihin maihin ja alueisiin kuitenkin lopulta päädyimme. Todettiin myös, että laadun ohella myös määrä on tärkeä ja olemme samaa mieltä, se tulee esille tässä raportissammekin. Korostamme kuitenkin sitä, että laatu itsessään ei ole mikään itseisarvo. Se on toki tärkeä tavoite, mutta tärkeää on myös se, että varhaiskasvatusta on tarjolla. Kiinnostava ehdotus oli se, että tutkittaisiin julkishallintorahoitteisia ja muita varhaiskasvatuksen tarjoajia. Leikittelimme tällä ajatuksella kyllä itsekin, mutta raportissamme keskitymme lähinnä julkishallinnon tukemaan varhaiskasvatukseen, mutta olisi kyllä hyvin kiinnostavaa keskittyä jossakin toisessa tutkimuksessa tähän puoleen, ja ehkäpä siitä tulisi kiinnostavia tuloksia. Ja lopuksi sitten nämä vuodet, jotka valittiin 2000 ja 2010, otimme käyttöön Eurostatin viimeisimmät käytössä olleet tiedot, eli vuoden 2010 tiedot. Ja kuten parlamentin jäsen jo totesi, niin yritimme ottaa kymmenen vuoden aikajänteen tähän ja sellaisen vuosikymmenen, jonka aikana tilanne muuttui sikäli, että varhaiskasvatuksesta tuli tavoitteellista. Vuonna 2002 sille asetettiin tavoitteet ja tätäkin vaikutusta halusimme sitten tällä kymmenen vuoden jänteellä tutkia. Hieman aikaisemmassa vaiheessa otettiin esille tämä, tämä varhaiskasvattajien ja kasvatettavien lasten välinen suhdeluku, se on myöskin tärkeä seikka, jota tässä raportissa käsittelemme. Pyrimme osoittamaan sitä, mikä tämä henkilöstömäärän ja lapsimäärän suhde on. Sitä voidaan mitata hyvin monin eri tavoin ja pyrimme tarjoamaan yleiskuvan siitä, miten sitä eri jäsenvaltiossa tai eri, eri kohdemaissa mitataan. Mittausmenetelmällä on kuitenkin paljon vaikutusta ja tulosten pitäisi olla myös vertailukelpoisia. Eurooppalaisella tasolla olisikin hyvä saada aikaa jokin yhteinen käsitys siitä, mikä tuo suhdeluku on, mutta tällä hetkellä se on vaikeaa Tässä tutkimuksessamme keskityimme kuuteen alueeseen ja kaikissa niissä nämä mittaustavat olivat vähän erilaisia valitettavasti. Hyvä. Tämä oli hyödyllinen keskustelu. Kiitoksia kummallekin teistä ja kiitoksia kollegoille siitä, että jäätte tänne. Ja nyt menemme esityslistan kohtaan yhdeksän. Uudet teknologiat ja äh, avoimet oppimateriaalit. Äh, Ivan, mm, sulje puhelin, olet nyt esittelijä. Mitä haluat kertoa? Tämä on luonnoksen luonnos. Ensinnäkin olen erittäin iloinen siitä, että tätä mietintöä työstetään, koska tämä mietintö tulee erittäin tärkeässä vaiheessa ja sellaisessa kontekstissa, jossa tätä asiaa todella täytyisi käsitellä. Ensinnäkin kansainvälinen konteksti, talouskriisi, kilpailu suurten poliittisten ja talousmahtien välillä Euroopan unioni, Amerikka, Aasia, Etelä-Amerikka, toisaalta talouskriisi Euroopan unionin sisällä, nuorisotyöttömyys, yhtenäismarkkinat työntekijöillä on vielä kaukana todellisuudesta Euroopan unionissa. Ajatus siitä, että se, mitä työntekijät vaativat, on hyvin erilaista kuin mitä nuoret opiskelevat modernien teknologioiden ja avoimien oppimateriaalien ongelma on erittäin reaali ongelma, reaali kysymys. Ja näiden hyödyntäminen voisi tuoda hyvin paljon etuja ja ratkaista useita ongelmia. Olen tukenut Euroopan unionin tutkimuksen 50-80 prosenttia EUn koululaista ei koskaan käytä tällaisia oppimispelejä, teknisiä laitteita, podcasteja ja muita. Useilla nuorilla ei ole kykyä käyttää tällaisia informaatioresursseja ja haluaisivat parantaa valmiuksiaan. Eli toisaalta eh, meillä on siis koulut, opetusta, joka perustuu vielä perinteisiin oppimenetelmiin. Ja nuoret eivät opi koulussa käyttämään moderneja eh, teknologioita, he eivät opi käyttämään netistä löytyviä oppikirja oppikokonaisuuksia. Toisaalta moderni teknologia antaa mahdollisuuden kaikenlaisen tiedon saantiin tieto, tiedon, joka tulee ympäri maailmaa, Amerikasta, Aasiasta, Euroopasta. Tietenkin suuri osa siitä on kirjoitettu englanniksi. On erittäin tärkeää katsoa, miten pystymme hyödyntämään tätä suurta mahdollisuutta, jotta meillä olisi työntekijöitä, jotka on paljon vastaa paljon enemmän työmarkkinoiden tarpeita, on valmistautuneempi tulevaisuuteen. Miten luomme tällaisen koulutusjärjestelmän, joka vastaa yhteiskunnan tarpeita, erityisesti nyt kun Euroopassa puhumme Eurooppa 2020 hankkeesta Euroopasta, joka perustuu tietotaitoon. Meillä on tässä nyt kolme haastetta tai haasteita kolmella eri osa-alueella. Yksi on innovaation puute koulutuslaitoksissa, toinen haaste on avoimien oppimateriaalien liian vähäinen käyttö ja se, että meiltä puuttuu infrastruktuuri, joka toisi internetin ja uudet teknologiat kaikkien luokkien käyttöön. Minä puhun tässä siis todellakin internetistä ja tieto- ja viestintätekniikasta. Komission ehdotukset, niitäkin on kolme pätevyyksien, netissä saatujen pätevyyksien tunnustaminen ja avoimien oppimateriaalin pääsyn parantaminen julkista rahoituksesta sekä laajakaistan käytön ja informaatio- ja kommunikaatiovälineiden käytön edistäminen luokissa. Meidän pitäisi keskitellä paljon enemmän näiden avointen oppimateriaalien laadusta, siitä onko niihin vapaa pääsy ja laajamittainen pääsy ja millainen laatu näillä oppimateriaalilla on. Inter- meillä on mahdollisuutta kansainväliseen yhteistyöhön ähm, tieto- ja viestintäteknologian kautta ja tällä tavoin pystyisimme yhdenmukaistamaan äh, avoimien oppimateriaalien sisällön ja laadun. Tätä voisimme hyödyntää tulevaisuudessa. Uskoisin, että tällä hetkellä Euroopan unioni on vaarassa jäädä jälkeen Yhdysvalloista ja myöskin Aasiasta. Nämä ovat alueita, joissa investoidaan hyvin paljon tieto- ja viestintätekniikkaan. Lisäksi olen sitä mieltä, että Tarvittaisiin ehkä tutkimus. En tiedä, onko tällaista tutkimusta olemassa, joka kertoisi meille, mikä on suhde perinteisten opetusmenetelmien ja modernien opetusmenetelmien välillä. Noin intuitiivisesti sanomme, että pitäisi käyttää enemmän moderneja opetusmenetelmiä, mutta ehkä meillä on tutkimuksia, jotka osoittavat, ettei meidän tule niinkään luopua täysin perinteisistä opetusmenetelmistä, vaan pitäisi löytää jonkinlainen tasapaino. Mielestäni asia olisi analysoitava hyvin tarkkaan, olisi katsottava kuinka pitkälle mennään modernien teknologioiden teknologian käytössä. Mm. Kun, kun nuori päättää peruskoulun, lukion tai korkeakoulun, niin me voisimme määritellä millainen taso, tietotaso hänellä täytyisi olla. Meidän täytyisi määritellä millaisia asiantuntijoita työmarkkinat tarvitsevat lähitulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos paljon. Boris, ole hyvä. Dziękuję za, za, za tą prezentację. Kiitoksia tästä esittelystä. Tässä ollaan todellakin nykyongelman ytimessä ja niiden haasteiden, joita koulutusjärjestelmällä ylipäänsä on. Se koskee mentoreita, opettajia, kaikkia, koko opetushenkilöstöä. Ja nyt sitten opetushenkilöstö kohtaa uuden digisukupolven, joka hakee tietonsa netistä, käyttää kaiken maailman verkkotyökaluja. Opetusta varten haetaan tietoa internetistä, keskustellaan opettajien kanssa siten, että jo oppitunnin aikana – haetaan tietoja netistä ja jopa osoitetaan opettajien virheitä tai syytetään opettajia virheellisen tiedon jakamisesta. Kollega on tässä aivan oikeassa, että tarvitaan hyvää tasapainoa. Digitekniikan pitäisi tukea ja auttaa meitä. Kyse ei ole vain siitä, että pätevyyksiä vastavuoroisesti tunnustetaan, vaan siitä, miten verkkoa voidaan käyttää vastuullisella tavalla ja miten tuossa tiedon viidakossa oikein päästään eteenpäin ja löydetään hyödyllisiä ja arvokkaita tiedon lähteitä. Tämä on suuri haaste etenkin opetushenkilöstöllä. On kuitenkin sellaisia menetelmiä, millä voidaan auttaa opettajia. Jos on vaikka oikein loistava opettaja, niin sitten hänen oppitunteensa voidaan verkon kautta välittää tuhansille oppilaille verkko-oppimateriaalina. Ja sitä voi sitten seurata kotoa oman monitorin kautta. Tätä pitäisi hyödyntää ja tätä mahdollisuutta siis ja pitää sijoittaa paljon varoja siihen, että opettajia pystytään kouluttamaan. Tästä kaikesta on hyötyä kaikille osapuolille, etenkin oppilaille. Kuusi- ja seitsemänvuotiaat lapseni valmistelevat PowerPoint-esityksiä nykyisin koulussa ja kaksivuotias poikani pystyy löytämään iPadilta sarjakuvia ja niin poispäin, kun taas esimerkiksi yläkoulun opettaja ei siihen välttämättä pysty. Tässä on todellakin tällainen sukupolvien välinen kuilu. On pyrittävä vastuullisuuteen opetuksessa. Opettajasta täytyy tulla tietynlainen suodatin ja mentori, joka ohjaa siinä, mikä on epätotta tai mikä on hyvää tai huonoa siitä, mitä sieltä verkosta löytyy. Internet vaikuttaa kasvatukseen nykyisin melkein yhtä paljon kuin koulu itsekin. Sitten lopuksi vielä yksi asia, joka voisi olla hyödyksikin. En tiedä mikä tilanne muissa maissa on, mutta Puolassa on näin. Lapseni joutuvat kantamaan repussaan hyvin painavia kirjapinoja, 15 kiloa suurin piirtein. Ja ihan paljon halvempaakin, jos kaikki oppikirjat en puhu nyt harjoituskirjoista, pitäähän olla sellaisia, mihin voidaan kirjoittaa ja ratkoa tehtäviä, mutta ainakin osa oppimateriaalista voisi olla saatavana digitaalisessa muodossa. Olen tällainen perinteinen ihminen siinä mielessä, että itse suosin kirjaa aina digitaalisen välineen sijasta, mutta tämä olisi kuitenkin edullisempi vaihtoehto ja sellaista, jotka eivät, joilla ei ole varaa oppikirjoihin voisivat sitten tähän digitaaliseen sisältöön tutustua ja sisältöä saataisiin nykyistä suuremman joukon saataville. Tähän on varmasti monia järkeviä ratkaisuja. Onhan helpompaa ostaa iPad kuin 15 kirjaa, jos niihin kirjoihin ei ole varaa edes. Kiitos paljon. Nyt on paljon kysymyksiä heitetty ilmaan. En tiedä, voidaanko niihin löytää mitään eurooppalaista ratkaisua. Boris nyt hyökkäsi tässä koulukirjakustantamojen kimppuun. Varo vain, että et joudu kustantamojen kanssa vaikeuksiin. Kysymys siitä, voidaanko kaikki saattaa verkkoon, on todellakin kysymisen arvoinen. Järkevää olisi se, että molemmat molemman tyyppiset välineet toimisivat yhdessä ja tähän tarvitaan todellakin pätevää opetushenkilöstöä. Aika ei ole vielä kypsä sille, että valitaan vain toinen. Äskettäin kävin Makedoniassa ja erässä koulussa vierailulla. Kaikilla oli siellä läppärit. Yhdeksänvuotiaat lapset puhuivat englantia kanssani. Se oli ihan mahtavaa. Ehkä olin vain harvinaisen hyvässä koulussa, se on ihan mahdollista, mutta siellä opettajat todella tunsivat uuden teknologian. Me olemme tuhlanneet paljon aikaa siihen, että emme ole ymmärtäneet, kuinka tärkeä tämä kysymys on. Olen varma siitä, että uudessa Erasmus Plus-ohjelmassa on myös tarjontaa ja mahdollisuuksia opettajien jatkokoulutuksen tukemiselle – se on yksi niistä tavoitteista, jonka saimme mukaan ohjelman ja olisi hienoa, että ehkä tässä Ivanin mietinnössäkin otettaisiin esille se, millaisia apuvälineitä nyt jo on olemassa. Esimerkiksi Komeniuksen e-training-ohjelman käyttäjät, heille se on pakollista tutustua näihin välineihin. Pari viikkoa sitten olin Tukholmassa tapahtumassa, jossa oli e-twinning välineen käyttäjiä, opettajia ja heidän on yksinkertaisesti opittava tämä käyttö. Meidän on mietittävä, miten paljon haluamme panostaa tähän, miten löydämme rahat, paljonko sitä tarvitaan. Olisi hyvin vaikea käyttää EU-budjetin rahoja laitteistohankintoihin. En tiedä, onko se mahdollista rakennerahastojen varoista. Tästä on puhuttu aikaisemminkin jos johonkin maahan annetaan rahaa kannettavien tietokoneiden hankkimiseen ja toiseen ei tai toisessa ei sitä haluta, niin se on aika hankalaa. Tämä on tosi vaikea yhtälö. Ehkäpä Ivan saisi komissiolta nyt vielä joitakin ideoita. Onko komissiosta täällä joku? Olkaapa hyvä. <clears throat> Good morning everyone. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Niin kuin tiedätte, komissio on hiljan hyväksynyt aloitteen koulutuksen avaamisesta. Pyrkimyksenä on puuttua joihinkin niistä kysymyksistä, joita tässä jo korostettiin. Korostaisin neljää syytä, miksi olemme toimineet näin juuri tänä vuonna. Ensinnäkin meillä on taitovajetta. Jos katsomme avoimia työpaikkoja jatkossa, niin näemme, että lähestulkoon kaikissa työpaikoissa, 90 prosentissa työpaikoista vaaditaan digitaalisia taitoja. Mutta kun katsotaan PIAC-tuloksia, jotka on jo mainittu, niin yksi viidestä eurooppalaisesta aikuisesta ei omaa sitä tarvittavaa digitaalista taitotasoa, jotta hän voisi toimia tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä. Tämä on ensimmäinen syy. Toinen syy on se, että otesin sanoa, että kyse on sukupolvikysymyksestä. Nuoret aikuiset pystyvät toimimaan tässä ympäristössä. Piakka tulokset osoittavat, että vaikka meillä onkin näitä diginatiiveja ja vaikka nuoret pääsevät internettiin, voivat imuroida ja yhdistellä tietoja virtuaalisessa maailmassa. Niin sitten kun heidät sijoitetaan työympäristöön, niin tämä diginatiivius ei olekaan enää niin hyödyllistä. Hyvin usein kyky toimia digitaalisessa ympäristössä ei välttämättä heijasta niitä digitaalisia taitoja, joita tarvitaan työelämässä. Toinen seikka, johon haluaisin viitata, on se, että koulutuksen lisääntyvä tarve tulee olemaan niin suurta maailmanlaajuisesti, niin että ratkaisut jotka pohjaavat vanhakantaisiin ratkaisuihin, eivät toimi, eivätkä huomioi tätä lisääntyvää tarvetta. Maailmassa 90 miljoonaa opiskelijaa on korkeakoulutuksessa. 2030 puhutaan 400 miljoonasta opiskelijasta. Joko ryhdymme rakentamaan valtavasti yliopistoja ja sinne laitoksia, tai sitten emme voi tähän haasteeseen vastata digitaalinen oppiminen on varmasti tai voi olla osa ratkaisua. Kolmas seikka on se, että tänä päivänä kustannuspaine on suuri. Me tiedämme, että 16 jäsenvaltiota on jo leikannut koulutusbudjettiaan tässä aivan hiljan. Me uskomme, että digitaalisella oppimisella voi olla vaikutusta kustannusten leikkaamisen kautta. Tällä voi olla hyvin mielenkiintoinen vaikutus. Ja lopuksi, aivan niin kuin kuulimme jo äh, parlamentin jäsenen puheenvuorossa, suhde opettajan ja oppijan välillä muuttuu. Jos tietoa saadaan, on saatavilla luokkahuoneen ulkopuolella, missä tahansa käytännössä, niin opettajan roolin on kehityttävä, muututtava pikemminkin tiedon käytön helpottajan roolin suuntaan. Ei vain voi olla kävelevä sanakirja, joka sitten astuu luokkahuoneeseen ja kertoo tietoja oppijalle. On sellaisia suuntauksia, jotka pakottavat meidät kääntymään teknologian puoleen – jos, ja sitä kautta voitaisiin huomioida nykyaikaistamisvaatimukset koulutusalalla. Tietenkään tämä ei voi olla mikään ihmelääke. Se, että luokassa käytetään kannettavaa tietokonetta, ei ratkaise kaikkia ongelmia. Eipä tietenkään, mutta monia asioita voidaan ratkaista teknologian avulla. Koulutuksen avaaminen ei ole vetomus sen puolesta, että esimerkiksi tavoitteeksi otettaisiin läppäri per lapsi, vaan pikemminkin haluamme ympäristön kouluihin ja yliopistoihin, joissa tietotekniikka on oleellinen osa. Totta kai tarvitaan yhteyksiä, se on ennakkoehto, tarvitaan internetyhteyttä ja ennen kaikkea tarvitaan opettajia, jotka ovat riittävän luottavaisia, päteviä digitaalisesti. Näin saadaan laadukasta sisältöä, saadaan myös digitaalista sisältöä eri kielillä. On tiettyjä ennakkoehtoja, jotka ovat välttämättömiä menestyksen kannalta. Koulutuksen avaamishanke korostaa oikeastaan kolmea aluetta, niin kuin on jo todettu. Nämä kolme aluetta liittyvät organisaattorisiin edellytyksiin, opettajan koulutukseen, niin kuin kuulimme. Kyse on myös instituutioista, jotka joutuvat uudistamaan rakenteitaan äh, tietotekniikkaa silmällä pitävän. Kyse on myös äh, tietojen ja taitojen tunnus, tunnistamisesta ja tunnustamisesta, niiden taitojen, joita tarvitaan internetympäristössä. Sitten Täytyy muistaa avoimet oppimateriaalit EU-ssa. Tässä uudessa Erasmus Plus-ohjelmassa, josta juuri tänä aamuna on äänestetty, uutena seikkana on se, että sitoudumme siihen, että kaikki Erasmus Plus tuotettu oppimateriaali saatetaan julkiseen käyttöön avoimen lisensoinnin kautta, niin että se on kaikkien käytettävissä. Ja kolmantena seikkana ovat yhteydet. Ilman yhteyksiä, ilman internetyhteyttä mikään tästä ei toteudu. Kyse on komission jäsen Vasiliun ja Neli Kruusin aloitteesta. Meistä kyse on ponnistelusta, jonka kautta koulutuspolitiikkaa ja viestintäpolitiikkaa tuodaan lähemmäksi toisiaan. Meillä on 23 tunnistettua toimintoa. Tietenkään ne eivät voi olla ihmeelläkään kaikkien ongelmien, mutta nämä 23 toimintoa on tunnistettu, niistä on keskusteltu sidosryhmien kanssa jo yli vuoden ajan varsin laajassa kuulemisessa. Me uskomme, että nämä seikat ovat toteutettavissa – nyt, jotta päästään eteenpäin tällä alalla? Todennäköisesti muutaman vuoden sisällä nousee esille myös uusia seikkoja tänään keskustelun pohjalta, mutta katsomme, että tämä hanke koulutuksen avaamisesta on realistinen hanke ja Erasmus Plus on siinä totta kai osatekijänä myös rakennerahastot, äh, ne rahastot ja investoinnit, joista tällä hetkellä keskustellaan, ovat tärkeitä. Tämä ei tarkoita tietenkään uutta rahaa, mutta korostetaan pikemminkin uusia aspekteja ohjelmissa – joilla voidaan tukea tätä uuden sukupolven rahoitusta. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli oikein mielenkiintoista. Tämä on varmasti hyödyksi Ivanille. Ivan, haluatko sanoa jotain? Äh, et, hyvä. Sitten me voimme äänestää mietinnöstäsi joulukuussa. Mietintö luonnos esitellään joulukuussa ja sitten helmikuussa äänestämme. Ei tämä ole kiireellinen me voimme eh, äänestää sen yhtenä viimeisinä asioista. Ja sitten tulemme äh, kohtaan 10, koordinoitujen päätösten hyväksyminen, saitte sen sähköposti, te, te ette varmaan vastusta sitä. Muut asiat, ei ole muita asioita ja 12, minun on tässä kiitettävää tulkkeja, kiitoksia teille kaikille siellä lasin takana ja näemme seuraavan kerran 27. päivä marraskuuta, se on koko päivän kokous. Kiitoksia.